Uh, well, good afternoon, everybody. Uh, no niin, eh, tervetuloa kaikille. On eh, ilo toivottaa tervetulleeksi ö, eh, valiokuntamme hyvä ystävä tänne. Who is, you eli digitaaliagendasta vastaava komission jäsen. Ja IMSCO-nimellä kutsuttu pääosasto on se, jota hän johtaa. Mutta eh, en tiedä, voitaisiinko sanoa eh, eh, DG Connect, koska ihmisten yhteyksistähän tässä kyse on pitkälti, mutta tästä kohta lisää ja me seuraamme hyvin läheltä sitä, mitä kaikkia te teette. Komissaari sai kutsun tulla tänne kertoakseen hieman suunnitelmista, eh, joita osastellaan on ja toimintaohjelmasta vuoden 2013, ehkä vuoden 2014kin osalta olemme kiinnostuneita asiasta monestakin syystä, koska paljon asioita on valmisteltu ja valmisteilla. Ja herra Riasiskin on paikalla, joka vastaa työryhmästämme, jossa käsitellään näitä digitaalisen agendan kysymyksiä. Se kerran kuussa kokoontuu ja monet jäsenistä ovat osallistuneet kokouksiin. Ja täällä on myöskin Sankon Martin markkinapääosaston edustajia ollut vieraana. Eli haluamme saada hyvän kuvan kaikista sisämarkkinoihin liittyvistä kysymyksistä. Tietysti yksi olennainen kysymys tässä liittyy digitaalisen agendaan. Ja nyt varmasti vierailunne auttaa täyttämään joitain aukkoja, jos niitä on, ja nostaa esiin haasteita, joihin on puututtava tulevien kahden vuoden aikana. Eli olkaa hyvä. Ja sitten eh, sen jälkeen on mahdollisuus käydä keskustelua. Puhujaluettelo meillä jo onkin. Mr. Overline. Mrs. Hanslick. Mr. Manders. Yep. Mr. Chair, I'm delighted to be with you. Hyvä puheenjohtaja, on suuri ilo saada olla täällä teidän seurassanne. tämä on erittäin inspiroiva hetki, kun saa tulla teidän valiokuntaanne vierailemaan enkä, eikä minun tarvitse liian monin sanoin selvittää sitä, mitä teemme, vaan käytän ajan vain yhteisen keskustelun kanssanne. Kun tarkastellaan taloustilannetta tänä päivänä, niitä keskusteluja, joita käydään kaikkialla Euroopassa, niin tilanne keskittyy kasvuun, työpaikkoihin. Ja tämä digitaaliagenda ja se, millä tavalla se horisontaalisesti on kaikkiin eri toimialoihin yhdistetty, niin tällä alalla todella on mahdollisuuksia selvittää sitä, että kyseessä on nimenomaan kasvu, kasvu ja työpaikkojen luominen. PK-yrityksetkin ovat tärkeässä asemassa, kuten suuretkin yritykset. Yksi toimiala, joka tarjoaa kaiken, on tietotekniikka-ala. Se tarjoaa kasvua ja työpaikkoja. Se toimii virtuaalimaailmassa, mutta edut ovat todella käsin kosketeltavissa. Juuri Tanskan puheenjohtajavaltio eilen oli järjestänyt valtavan tapahtuman, johon osallistuvat tuhannet joka koski vanhenemista ja siihen liittyvää digitalisoitumista. Ja nyt piakon se on 5 prosenttia BKTstä tämän alan tuotto, niin että siihen me pyrimme. Internet luo tällä hetkellä viisi työpaikkaa päivässä. Um, uh, ja koko digitaalikehitys on sellaista, että työpaikkoja todella luodaan viisi tällä alalla verrattuna kahteen muilla aloilla. Tietotekniikkaa alojen taidot ovat todella, uh, kysyntä on sillä puolella kasvussa. Ja tutkimus osoittaa, että 2015 kun puhutaan kysynnästä ja tarjonnasta, niin tarjotaan 700 000 työpaikkaa tällä alalla. Se on siis tulossa. Meidän täytyy valmistella niitä, jotka etsivät työpaikkaa niin, että koulutustaso ja pätevyystaso vastaa vaatimuksia. Digitaalisektorilla täytyisi, tai todennäköisesti se helpottaa yhteyksiä Euroopan unionissa. Ja olemme jo onnistuneet poistamaan monia esteitä online-toiminnasta. Meillä on paljon tehtävää ja täytyy vielä olla aktiivisia. Meidän täytyy poistaa rajoitteet ja rakentaa elävä digitaalinen yhtenäismarkkina-alue. Olemme osoittaneet, että näin voimme tehdä jo ehdotuksessamme olemme leikanneet niitä kohtuuttomia kustannuksia, jotka ärsyttävät niin monia. Ja se onkin seuraava askel. Odotan huomista keskustelua, joka parlamentissa käydään. Silloin tuo ehdotus vedään päätökseen. Teitte hienoa työtä, kun autoitte minua puskemaan tätä asiaa eteenpäin. No nyt löydetään sitten, etsitään kaikki muut digitaaliesteet murennetaan ne ja annetaan taloudellemme alkusysäys. Aloitetaan televiestintäalan yhtenäismarkkinoilla. Sitä on, ei ole niin vaikea kuvitella. Hyvä puheenjohtaja, emme vielä ole vienneet loppuun e-viestinnän, sähköisen viestinnän markkinoita. Jos näin saataisiin tehtyä, niin se voisi nostaa BKTtä 110 miljardilla eurolla vuosittain. Eli kyseessä ei ole mitään taskurahoja, vaan todella paljon rahaa. Ja miten tähän jackpottiin päästään käsiksi? Yksi on se, että avataan EU-standardit. Meillä pitää olla avoimen lähdekoodin tuotteita, tarjota laadukkaita palveluita. Ryhdytäänpä siis töihin. Ilman näitä rajoitteita monet palveluntarjoajat löytävät, ovat vaikeuksissa löytää yhdenmukaisia palveluntarjontoja ja kustannukset nousevat tänä vuonna. Olemme mukana eurooppalaisten standardisointielinten kanssa, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla viedä eteenpäin näitä asioita. Lisäksi haluan tehdä halvemmaksi ja helpommaksi nopean laajakaistan levittämiseen. Tehdään tämäkin. Siitä on hyötyä. 10 prosenttia lisälaajakaistaa merkitsee sitä, että helposti saadaan 1-1,5 prosenttia BKT-kasvua ja se saattaa taata 2 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Markkinat yksin eivät voi toimia aina, varsinkin äärialueilla. Enkä halua mitään katvealueita laajakaista, toiminnassa. Eli missä eurooppalainen asuukin, pitää olla mahdollisuus saada yhdistön verkkoon. Pyritään lisätä luottamusta, leikata kustannuksia ja saada aikaiseksi kilpailukykyinen manner. Siitä syystä me palaamme tähän lähitulevaisuudessa tässä tämä meidän verkkojen Eurooppa-fasiliteetti tulee mukaan. Jos me saamme mukaan huomattava yksityisen sektorin rahoitusta, niin se on suuri askel eteenpäin sillä tiellä, että jokainen eurooppalainen saa digitaalisuuden ulottuviinsa. Se myös vaatii aktiivista tukea kaikilta jäsenvaltioilta, varsinkin parlamentin jäseniltä. Lisäksi laajakaista hankkeista tulisi tehdä halvempia, helpompia ja tässä on paljon potentiaalia säästää kustannuksia ja saada tehokkuutta aikaiseksi. Operaattorit voivat hyötyä siitä, että ne voivat uudelleen käyttää olemassa olevaa infrastruktuuria ja koordinoida infrastruktuurin käytössä. Samoin tähän pitäisi kulua vähemmän aikaa ja rahaa. Me saatamme leikata kustannuksia jopa 30 prosenttiin asti ja siitä syystä kevään Eurooppa-neuvosto pyysi meitä tarkastelemaan tätä kysymystä. Ja siitä syystä ryhdyimme keskustelemaan asiasta muutama viikko sitten. Ja me tarvitsemme tästä syystä polttoainetta uusille digitaalimarkkinoille. Meidän täytyy mahdollistaa se, että Euroopan kansalaiset voivat hyödyntää näitä kaikkia asioita. Kun puhutaan sitten nettiinnovaattoreista, he ovat avain tulevaan kasvuumme Tämä ei tapahdu pelkästään yhdessä jäsenvaltiossa tai parissa. Myös ne, jotka ovat erittäin päteviä tämän vuosina työpaikkoihin, löytävät tilanteen huonoksi. Meidän täytyy siitä syystä toimia aktiivisesti ja hyödyntää nuorten digitaalista lahjakkuutta. Ja meidän täytyy yhdistää nämä kysynnän ja tarjonnan 700 000, mutta ei se mikään raja ole. Vielä pidemmälle voidaan mennä. Me käynnistämme kilpailuja, jotta voidaan valmi- varmistaa se, että nettiyrittäjät voivat toimia mahdollisimman hyvin. Uusi kumppanuus uusille yrityksille, mahdollisuus saada resursseja, yhteyksiä ja asiantuntemusta. Me keskitymme niihin jäsenvaltioihin, joissa on korkein nuorisotyöttömyys, mutta jos haluamme auttaa näitä jäsenvaltioita luomaan työpaikkoja, meidän täytyy tarjota myös juridinen ympäristö, sillä mehän emme työpaikkoja luo, vaan yrittäjät. Meillä täytyy olla älykkäitä online-ajatuksia. Emme saa juuttua kansallisille markkinoille, vaan näitä ajatuksia voidaan levittää uusi helposti sadoille miljoonille. Jos haluamme toimia aktiivista kautta EUn, me voimme helpottaa sitä, että voidaan myydä, ostaa ja innovoida paljon kätevämmin. Ehdotamme piakkoin elektronista identifioinnista lainsäädäntöä, elektronisesta allekirjoituksesta ja jotta voisimme hyväksyä äh, helpommin vastavuoroisesti, niin aiomme myös tähän auttaa edesauttavaa lainsäädäntöä. Ja me tiedämme, miten eurooppalaiset ovat kiinnostuneita online-sisällöstä ja niistä säännöistä, jotka sitä hallinnoivat. Me tarvitsemme uuden ajatustapan. Meidän täytyy tulla pois norsunluutornista ja olla yhteydessä niihin ihmisiin, jota me ikään kuin palvelemme. Meidän pitää ajatella avoimesti ja vastustaa rajoja. Kollega Bernier työstää copyright-kysymyksestä ehdotuksia ja odottelen sitä tietysti usein sellaiset asiat, joita joutuu vähän odottamaan, ovat vielä jännittävämpiä. Mutta tässä sitä ennen kysymys, joka koskee uniikkiteoksia, on käynnissä. Sadat tuhannet uniikkiteokset odottavat digitalisointiaan ja pääsevänsä katalogeihin. Haluan mainita yhden asian, joka koskee europeanaa, koska tätä asiaa vielä ei ole käsitelty. Meiltä puuttuu vuosisata. En kykene selittämään sitä niille, jotka ovat kiinnostuneita esimerkiksi 20 vuosisadasta, jos tätä ongelmaa ei ratkaista. Ja aivan liian vaikea jatkaa tällä linjalla. Meidän täytyy parantaa pääsyä digitaaliseen sisältöön myös rajoituksessa mielessä. Ja huomenna sitten me keskustelemme eurooppeanasta tässä talossa. Herman van Rompuy pitää puheen ja toivottavasti kaikki pääsette paikan päälle tuonne kokoukseen. Siellä puhutaan kulttuuriperinnöstämme ja kulttuuriperintömme muuten ei liity talouteen ja työpaikkoihin, vaan tässä tapauksessa voidaan myös selvittää sitä, että Euroopan avulla voimme antaa sysäyksen taloudelle ja luoda työpaikkoja siitä syystä, että uudet yritykset ja yrittäjät voivat hyödyntää osa europeanasta ja tehdä siitä appseja tai mitä vain. Eli se, että laajennetaan tämän työsovatumisala on hyvä. Valitettavasti kuitenkin kunnianhimoa sitten ei ole ihan riittävästi kaikilla muilla aloilla. Varsinkin kun puhutaan siitä, että Unikkiteosten kaupallinen käyttö poissuljetaan. Mutta ongelmia siis on ja sellaista elämän välillä on. Joskus ei aina toimita niin nopeasti kuin pitäisi. Jos tässä tulisi heikko niin se olisi kyllä todella menetetty mahdollisuus. Meidän täytyy tukea yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuutta ja rajoittaa niitä rajoitteita, jotka koskevat julkisia organisaatioita. Ja me voimme todella osoittaa sitoumuksemme muutokselle avaamalla oman julkisen hallintomme. Täytyy tehdä sitä, mitä itse saarnaa. Ja tässä nyt on se todellinen houkutteleva mahdollisuus. Markkinapohjainen tieto on jo kymmenien miljoonien arvoista. Ja meidän ehdotuksemme todella stimuloisi uusien appsien luomista, tukisi politiikan muokkaamista. Ja se on kaikin puolen hyvä tapa tarjota polttoainetta uudelle digitaalimarkkinalle ja luoda avoimempi aikakausi. Ja toivottavasti voin luottaa teidän tukenne. Ja mitä sitten tämän lisäksi, hyvä puheenjohtaja, meidän täytyy varmistautua siitä, että yhtenäismarkkinasääntömme ovat oikeita uusille kehityssuunnille, esimerkiksi näille pilvipalvelimille. Niistä tulee teillä asiakasystävällisiä ja asiakasaktiivisia. Tehkäämme voitavamme, jotta saamme selkeät säännöt siitä, millä tavalla tietoja voidaan suunnata, millä tavalla sitä voidaan siirtää yhdestä oikeustoimivallasta toiseen ja millä tavalla myöskin tämä pilvipalvelin kumppanuutemme voisi toimia paremmin. Se on usein liian hajautettu ja sitä ei ole riittävästi tutkittu. Ja meidän tarvitsee myös luottaa digitaalimarkkinoihimme. Niiden täytyy olla turvalliset ja niiden täytyy tukea ja olla saatavilla kaikille eurooppalaisille. Vieläkin liian monia internetin ulkopuolelle. Kävin Italiassa kaksi viikkoa sitten ja siellä on muuten hieno Montin aloite – hallitukselta kolme ministeriä on nimitetty, jotka käsittelevät digitaalikysymyksiä. Minä tapasin heidät ja painostin, koska 41 prosenttia italialaisista ei ole koskaan ikinä käynyt internetissä. Euroopan keskiarvo on noin 30 prosenttia, eli paljon pitää tehdä, että ei joudu syrjäytyneeksi. Se olisi todellinen katastrofi. Sillä koska se on pohja meidän yhteiskunnallemme, niin me haluamme joutua tämän kaltaisen tilanteeseen. Ja sitten vammaiset eurooppalaiset. Kysymyshän ei ole pelkästään täysin terveistä ihmisistä, 15 prosenttia eurooppalaisista on vammaisia. Ja vaikka tuo määrä olisi vähempikin, niin meillä on vastuu ja meidän pitää toimia niin, että hekin saavat olla mukana. Heidät ei saa poissulkea. Eli johdonmukaisuus nettiin pääsyssä on helpompia ne meistä, jotka eivät suinkaan nuorene Ja minä juuri tässä menin tuollaisen meikkaus äh, näyttelyn ohi tässä talossa. No, täällä tapahtuu kaikenlaista, mutta siis äh, välineet voivat auttaa ihmisten ikääntymistä. Ihmiset voivat pysyä terveempinä pidempään ja voivat olla myös mukana paremmassa terveydenhuoltojärjestelmässä. Ja mikä sen parempi kuin, että tulevaisuudessa voi asua vielä itsenäisesti ja samalla olla tietoinen siitä, että huolta pidetään. Eurooppalainen kumppanuutemme mahdollistaa sen, että voidaan avata useita eri mahdollisuuksia. Samalla internetissä täytyy tehdä myös kaikkein haavoittuvimmille väestön osalle turvallinen paikka. Se on erittäin tärkeää. Mikä ne on huippuprioriteetti, niin silloin puhun haavoittuvista, jotka ovat lapset, varsinkin nuoret lapset. 75 prosenttia lapsista käyttää internettiä Toisaalta hyvä, koska internet voi olla hieno paikka lapsille oppia, leikkiä, olla interaktiivinen ja luoda. Mutta toisaalta olemme kaikki tietoisia siitä, että lapset ja aikuiset täytyy saada tietoisiksi riskeistä, esimerkiksi ö, kiusaamisesta. Ja meidän täytyy ehdottomasti myös pohtia tarke- pohtia näitä eri etuja ja haittoja, joita on, ja toimia sen pohjalta. Todellisessa online-maailmassa, online ja offlineissa, molemmissa on omat vaaransa, mutta offlineissa näitä varoja vähennetään kouluttamalla aikuisia lapsia – asetimme yhtenäismarkkinoillemme koherentin strategia viime viikolla, jossa pyrimme stimuloimaan korkealaatuiseen sisältöön ja palveluihin lapsille niin, että tarjonta on hyvä. Toiseksi annetaan valtaa ja lisätään tietoisuutta. Annetaan siis tietoa. Luodaan turvallisempi online-ympäristö lapsille. Ja neljänneksi taistellaan lasten väärinkäyttöä, seksuaalista väärinkäyttöä ja tämän tyyppistä materiaalia vastaan internetissä. Sehän on kaikkein kammottavin asia, jota voi ajatella. Joskus Cecilia Malmström kahdenvälisissä keskusteluissa me mainitsee hieman sen, mistä tässä on kysymys. Se on kaikkein hirveintä, mutta vaikka sitä on vähän vähemmänkin, se on joka tapauksessa niin kamalaa, että meidän täytyy kantaa vastuumme ja toimia tässä suhteessa. Me työskentelemme myös elinkeinoelämän kanssa tässä asiassa. Ja tietysti minun mielestäni itsesäätely olisi paras, jos näin voidaan tehdä, jos ei se toimi. Ja niin silloin meidän tulisi tilanteeseen puuttua. Mutta haluaisin, että siis itsesääntely olisi ensisijalla. Turvallisuus ei koske pelkästään lapsia, vaan kaikkia käyttäjiä ja koko internettiä kokonaisuudessaan. Kun internetin kasvu lisääntyy, niin myös haavoittuvuus. Mutta ei ole riittävän valmis. Me valmistelemme eurooppalaista internetturvallisuusstrategiaa. Me olemme esittää vision vuonna 2012 jälkeen. Joillakin alueilla siirrytään tämänhetkisestä vapaaehtoislähestymistavasta sitovaan ja näytämme, millä tavalla voimme yhdistää voimamme eri maiden, eri toimialojen ja kansainvälisestikin katsoen. Siitä syystä tämä on kaikkien vastuulla. Lopuksi, jos haluamme todella luoda luottamusta online-ympäristössä, niin ihmisten täytyy ymmärtää heidän oikeutensa. EUn online-oikeuksien säännöstä ilmestyy tänä vuonna. Ja olemme jo antaneet EUn kansalaisille tarkasti ja yksinkertaisesti nämä tiedot arkipäivän kielellä. Eli kaikki nämä toimenpiteet voivat lisätä online mm, kasvua ja lisätä sähköistä kaupankäyntiä yksi, yhtenäismarkkinoilla. Ja siitä syystä haluan myös onnitella teidän valiokuntanne siitä, että olette lisänneet työryhmän toimivaltaa koskemaan sähköistä kaupankäyntiä. Minun yksikköni seuraa tätä ja mielellämme jatkamme tämän parissa myös seuraavien kokousten ajan. Aikana ei toimi virheettömästi, mutta meidän täytyy kuitenkin tämä monen toimijan malli taata. Ja meidän täytyy tarkastaa tässä suhteessa avoimuusprosesseja, jotta saataisiin aikaiseksi uudet generiset huipputason domeinit. Ja toivottavasti sitten saamme uutta tulta tähän asetukseen ensimmäistä kertaa vuoden 1988 jälkeen. Olemme mukana tarkkailemassa tilannetta käyttäen sekä pehmeää että kovaa koordinointia ja pyrimme myös muuttamaan ITUssa omaa statustamme siihen, mitä meillä on tällä hetkellä UNGAS. Lopuksi jäsenvaltioissa ja eri hallitustasolla jäsenvaltiossa täytäntöön pannaan kilpailukykystrategioita. Meidän täytyy kyetä osoittamaan, että EU täyttää sen, mitä ansaitsemme. Me saamme aikaiseksi julkisen sektorin säästöjä, kasvua ja työpaikkoja. Ja tämä on se resepti, joka on tärkeä. Kaikki katsovat online-mahdollisuuksia kaikilla eri toimialoilla kun ne haluavat laajentua tai pohtivat sitä, mihin tulisi siirtyä, niin silloin nämä kysymykset esitetään. Aivan liian usein saamme myös viestejä siitä, että digitaalisilla yhtenäismarkkinoilla on edelleen esteitä. Niistä pääsemme eroon. Kaikki tietävät sen, että millä tavalla saadaan aikaiseksi nopea kasvua, saadaanko nopea laajakaista eikä joka puolelle, voidaanko saada pääsy digitaalimarkkinoille, voidaanko ostaa vapaasti. Kun nämä kysymykset esitetään Euroopasta, niin varmistautukaamme siitä, että oikeat vastaukset annetaan. Ja oikea vastaus on, että se on olemassa, toimii. Ja jos kaikki ovat tietoisia tästä, niin tulevaisuus on paljon valoisampi. Well, thank you very much for your characteristically... Kiitoksia näistä teille tyypillisen tapaan suorasukaisista ja laajoista näkemyksistä. Me olemme aina kiinnostuneita näistä eri tekijöistä. Täällä on aika moni, joka haluaa puhua. Neljältä meillä äänestys, ehkä sitä voidaan ikkuisen lykätä, mutta minä kuitenkin kehottaisin, että esitetty lyhyitä kysymyksiä, eikä kai pitkiä vastauksia sitten, mutta katsotaanpa, ovatko kaikki jo luettelossa täällä, että aika täytyy jakaa. Yes, Mrs. Gallo, Mr. Kozisnik. Mr. Manders, Mr. Obermeyer, Mrs. Hanslick, Mrs. McClarkin, Mr. Engstrom, Mr. Beelan, Mrs. Reutover and Mrs. Verheyen. Yes, no, you... Niin, te olitte toisena siellä jo. Kalea oli siellä toisena. Haluaako joku muu vielä? Tunna. Pietikäinen. Colleagues, I'm going to have to ask... Kollegat, minä pyytäisin, että jos mahdollista, esittäisitte Kruusilta kysymyksiä Yksi kysymys, yksi minuutti. Otetaan kolme ehkä kerralla. Sitten saatte, äh, annatte ripeitä vastauksia. Arja saa yhden minuutin lisää, koska hän on työryhmän puheenjohtaja. Hän saa aloittaa ja kellokin pannaan päälle, niin se auttaa. Arjas kaksi minuuttia, Galeo Kosniksi ja ensimmäinen ryhmä. No niin, sitten lähdetään liikkeelle. Muchísimas gracias, presidente. No kovasti kiitoksia. No ensinnäkin puheenjohtaja halusin kiittää teitä, että olette täällä ja toteaisin, että minun mielestäni, kun ajattelen itseäni, tämä parlamentin jäseniä voi vain kiittää teitä aloitteistanne. Mielestäni tässä nyt näkymät ovat muuttuneet, kun ajatellaan tätä digistrategiaakin. Minun mielestäni nyt ollaan kääntämässä selkämme menneisyydelle ja katsotaan tulevaisuuteen, mutta mietitään nykypäivääkin minä otin vaarin teidän sanoistanne innovoida, yksinkertaistaa, luoda, turvallisuus olivat avainsanoina. Näiden käsitteiden sisälle mahtuu paljon. Yksinkertaistamista täytyy tehdä totta kai. Meillä on 27 erilaista sääntelyympäristöä, eikä digiympäristö toimi. Ei se aikaisemminkaan toiminut, mutta nyt meidän täytyy kyllä vihdoinkin saada nopeasti muutoksia aikaan. Innovoinnissa huomaamme komission aloitteet innovoinnin hyväksi. Luottamuksen luomisessa puolestaan meidän täytyy toimita tietoja, mutta kahden suuntaisesti. Sepä on myös teema, jonka te olette ottanut esille ja täällä parlamentissakin olemme 2010 jo puuttuneet siihen tähän markiin. Minun mielestäni edelleenkin se on hyvä pitää esillä ja ehkä antaa sille uutta henkeä myös ajatellen kuluttajasuojan näkökulmasta tai yritysten näkökulmasta, mutta myös ylipäätään, että luottamusta olisi koko alaan. Ja sitten, ellei väärin muista, niin kahdeksas päivä te olette myös työryhmässämme. Ja kun ajatellaan tätä viime osaa teidän alustuksessanne, niin voisimme totta kai ottaa innoitusta kokemuksista, joita ne on toteutettu internetissäkin. Kuunnella tarkkaan niistä mitä ehkä me vielä tunne, ja sitten voidaan siitä jotain ottaa onkeen. Vielä yksi teema, joka ei ole tullut vielä esille, nimittäin datan verkkovierailu. Tämä todellakin mobiilikaupankäynti on yhtä tärkeää kuin sähköinen kaupankäynti. Kiitos paljon. Kiitoksia kovasti. Galar. Yksi minuutti. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen tästä alustuksesta. Ihan nopeasti kaksi kysymystä. Ensinnäkin, jos ajatellaan lainsäädäntöpakettia, sähköinen allekirjoitus, sitten identifiointi sähköisesti ja varmennus sähköisesti, niin että voidaan todellakin luotettavuutta ja turvallisuutta kohentaa niin, että kuluttaja olisi luottavaisemmin mielin käydessä sähköistä kauppaa. Haluaisin, että te toteaisitte meille tästä enemmän, että esimerkiksi kertoisitte, mitkä ovat päälinjat julkisen kuulemismenettelyn jäljiltä viime vuonna. Toinen kohta, jonka ottaisin esille, kun ajatellaan tietosuojaa, hyvä, että se on näin tyydyttävällä tasolla lainsäädäntöaloitteessa, jota komissio on tehnyt, mutta olen hiukkasen huolestunut kuitenkin ajatellen suostumusta, joka täytyy antaa nimenomaisesti, missä se tasapaino oikein on, ettei siitä tulisi sähköisellä kaupalla estettä. Kiitos. Meni yliajan. Kiitoksia kovasti. Herra Kosisnik. Eh, eh, paní děkuji, že mezi nás eh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Kiitos, että pääsitte tänne vieraksemme. Arias tässä otti hieman yleisemmän linjan, koska hän valiokunnassamme vastaa näistä kysymyksistä, mutta varsin usein tarkastelemme eh, sähköisen kaupan pullonkaulatilanteita. Tällaiset mikromaksut ovat lisääntyneet viime vuosina ja me vastaamme myöskin eh, standardointikysymyksistä ja palvelujen standardointiasia on yksi ydinkysymyksistä jotta saataisiin sähköinen kauppa paremmin vastaamaan kuluttajien tarpeita. Ja kysyisinkin, ollaanko mikrobaksujen osalta järjestämässä mitään standardointiin liittyvää? Äh. Kiitos lyhyistä kysymyksistä. Sitten komission jäsen voi vastata. And then Mr. Manders will be the next. Manders on sitten seuraavassa kierroksessa ensimmäisenä. If you allow me to... Lähden liikkeelle omasta kysymyksestänne. Eli IMSA olisikin DG Connect tästä päivästä eteenpäin. No niin, tämän ääntäminen on vähän hankalaa, mutta ei lyhenteeseen saa ottaa enempää kuin eh, viisi kirjainta. Eli olkoon sitten eh, Connectin pääosasto, jos joku sen kirjoittaa yhdellä äänellä, niin se ei ole virhe, vaan niin kuin luolla. tässä eh, paljon on kyse siitä, mitä me teemme ja mitä koko pääosastomme ja sen Eh, uudet eh, eh, poliittiset haasteet tarjoavat ja millä tavalla voidaan tässä sitten huomioida ehdotetut tavat toimia digitaalisen agendan tiimoilta. Me emme pelkästään saarnaamme myöskin toimimme. Olemme uudistaneet kolmanneksen osastoistamme. Tätä Coast toimi edelleenkin. Eh, me siis eh, eh, virtaviivastamme toimintaamme ja se on hyvä merkki varmasti uloskin päin. Minua kiinnostaa kovasti se, mitä tapahtuu jäsenmaissa ja haluaisin hieman kertoa maasta, jonka varmasti herra Arjelis tuntee paremminkin kuin minä, eli tietyissä suurissa yrityksissä eh, ja tässä tapauksessa telekomyrityksessä tehdään oman järjestön kanssa eh, aloitteita, jotta eh, luodaan sellainen maasto, että ollaan mahdollistamassa täällä tiettyjä starttitoimia. Ja nyt sitten tässä mennään eteenpäin ja muutkin jäsenmaat ovat tulemassa tämän tyyppiseen toimintaan mukaan. Eli eh, starttimahdollisuudet uusille yrittäjille mahdollistetaan eh, eh, erityyppisissä yhteyksissä, ei pelkästään digitaalista mallista puhuttaessa. Ja tähän on mahdollista saada paljonkin apua ja neuvonantoa. Esimerkiksi on voitu havaita, että on hyvä, jos on tällainen tuettu tausta, jonka pohjalta ponnistaa eteenpäin. No, Silicon välitä meillä ehkä ei ole, mutta kyllä Euroopassa omat osaamiskeskuksensa ovat, jotka kasvavat ja kehittyvät, mutta selvää on, että näihin seikkoihin tulisi enemmän panostaa. Monia asioita on yksinkertaistettava. Ja ehkäpä lyhyesti hieman kertoisin jatkosuunnitelmista. Eh, Espanjassa lähtiin liikkeelle eh, maailmassa ja nyt sitten eh, Berliinissä elokuussa 10 000 starttiasiaa otan esille 14-20-vuotiaista nuorta on saanut kutsun tilaisuuteen, joka järjestetään entisen lentokentän tiloissa. Ja tämä tapahtuma kestää kokonaisen viikon. Ja tämän viikon aikana käydään läpi kaikenlaisia yrittäjyyteen liittyviä kysymyksiä. Ja tämä viikko Berliinissä varmasti tulee olemaan äärimmäisen mielenkiintoinen. Siellä kannattaa käydä, jos vain suinkin mahdollista. sähköiset allekirjoitukset muutaman viikon kuluttua eh, tullaan esittämään ehdotus, eh, jolla tarkastetaan eh, kyseistä direktiiviä. Ja tarkoitus olisi taata oikeusvarmuus, se on avainkysymyksenä tässä Sinällään väline ei ole kovinkaan monimutkainen, mutta jos oikeusvarmuutta ei ole, niin eh, sitä ei voida vakavasti ottaa. Eli tekninen yhteentoimivuus myöskin rajat ylittävästi on tässä esillä. Nyt eh, pitää ymmärtää se, että digitaaliset sisämarkkinat ovat rajattomat markkinat, ja jos halutaan, että eh, sähköinen allekirjoitus ja sähköinen eh, henkilöllisyyden tunnistaminen toimivat hyvin, niin tällä tavalla voidaan mahdollistaa kasvu ja myöskin työpaikkoja. Eli tähän liittyy muitakin eh, läheisesti yhdessä olevia seikkoja. Ja tämä ehdotus tullaan ihan tässä lähiaikoina siis saamaan. Sitten e-privacy-kysymys, se nousi myöskin esiin puheenvuorossa. Me katsomme eh, sitä, miten tarkastettua direktiiviä jäsenmaissa on täytäntöön pantu ja on tärkeää, että loukkauksista ilmoitetaan eh, sovitulla tavalla. Komissiohan voi esittää täytäntöönpanevia teknisiä toimia ja eh, säännöksiä, joilla nykylainsäädäntöä täydennetään, jos Tätä tarvitaan esimerkiksi notifikaatiomenettelyihin liittyen. Me käymme nyt esitettyjä tuloksia läpi ja katsotaan, tarvitaanko teknisiä täytäntöönpanotoimia. Tämä asia on siis tulevina kuukausina käsittelyssä. Ja Kosovik puhui sähköisestä kaupasta Tämä on mielenkiintoinen kysymys, joka on yhteydessä näihin mainittuihin sähköisen allekirjoituksen ja sähköisen henkilöllisyyden tunnistamiseen. Olemme tehneet ehdotuksemme kasvuun ja avoimeen tietopaketin liittyen, eli tulee voidaan olla mahdollista lähteä liikkeelle tietojen eh, jakamisesta. Consumer Sales Law on tässä esillä ja myöskin tarkistetaan puitteistoa eh, tietosuojakysymyksissä ja tarkistettu julkisten hankintojen direktiivi ja kattava eh, siirtymäkausi sitten sähköisistä hankinnoista puhuttaessa. Ja jos kaikki nämä seikat eh, saadaan yhdistettyä toisiinsa, pilvipalvelin tässä yhteydessä myöskin. On katsottava, miten tämä vaikuttaa yksityisyyteen ja minkä tyyppisiä suojatoimia tarvitaan. Mutta tämä ei ole ongelma, jos asiat hoidetaan kunnolla. Ja uskoisin, että tämä tarjoaisi hyviä mahdollisuuksia. Tähän liittyy sähköinen kauppa ja tässä yhteydessä voidaan sitten puhua jo uusista työpaikoista ja kasvustakin. Tässä olivat vastaukset, jotka halusin esittää. Kiitos. Nyt me keskustelemme näistä kysymyksistä. Edward kysyi nimenomaan mikromaksuista. Ehkä siihen palaamme myöhemmin oikeastaan tämän jälkeen. Myös avoimesta tiedosta keskustelemme. Nyt täytyy nopeuttaa kyllä tässä tahtia. Hartkin kun on paikalla, ehkä hänelle sopii, että äänestää vähän myöhemmin, koska tässä on mielenkiintoa. Manders, Overmeiner, Hanslik, minuutti kullekin. Manders. Uh, thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen siitä, että kerrotte meille monista suunnitelmista. Toivottavasti nämä teidän ehdotuksenne saavat aikaiseksi asetuksia eikä äh, direktiivejä, koska olen asetusten kannalla. Me tarvitsemme myös kansalaisten tuen ja tänä päivänä on vaikea saada Euroopassa kansalaisilta tukea. Koska monet suhtautuvat väärin asioihin ennakkoluulonsa vuoksi. Kysymykseni onkin, että voidaanko tietotekniikkaa käydä ei vakuuttamaan, vaan myös tiedottamaan kansalaisille neutraalimmalla tavalla. Sillä ilman Euroopan kansalaisten tukea meillä ei ole myös Euroopan unionia. Toinen kysymys. Tietotekniikka voi olla olemassa ilman teollisia tekijänoikeuksia. Ja kuulin teidän sanovan, kun luin äh, tätä lehtiartikkelia, että teidän reakti- mikä teidän reaktio on aktaan. Voisitteko kertoa siitä vähän enemmän? En oikein artikkelista nimittäin ymmärtänyt, mitä tarkoititte. Ja, danke, Herr Vorsitzender, danke auch, Frau Kommissarin. Kiitos puheenjohtaja sähköinen äh, kauppa käy ja luottamus lisääntyy siihen liittyen, mutta joitain ongelmia vielä on ja ne nostaisin tässä esiin. Eli oikeudellista epävarmuutta syntyy esimerkiksi viivästyneiden toimitusten vuoksi kuluttajia ajatellen. Joskus toimitukset eivät tule perille ja joskus sitten näissä huutokauppamenettelyissä myöskin on epäselvyyttä. Ja jos halutaan, että kansalaisia saadaan mukaan tämän tyyppiseen kauppaan, niin näihin on puutettava. Ja sitten kun ajatellaan yritysten kannalta, niin PK-yrityksillä on hankaluuksia rajat ylittävissä sähköisissä kaupoissa, esimerkiksi mitä tulee toimituksiin. Joskus lähetyskustannukset ovat varsin korkeat. Saksalaiset yritykset eivät tai maksavat vähemmän toimituksista kuin Itävallan yritykset itse. Se on ongelmallinen asia ja olisi kiva kuulla komissiolta, miten tähän aiotaan puuttua. Eli halutaan tukea sähköistä kauppaa, mutta on katsottava, miten esimerkiksi lähetyspalveluissa tulisi menetellä. Ja PK yritykset, niiden tulee voida tietysti saada myymänsä materiaalia mahdollisimman laajalle yleisölle toimitettua. Kiitos. Rova Hanslik, minuutti. Szanowna pani komisarz, bardzo dziękuję za... Kiitos komission jäsen näistä mielenkiintoisista tiedoista. Minulla olisi kysymys, joka on vähän samanlainen kuin herra Mandersillakin oli. Olen lukenut artikkelin teistä Siinä te puhuitte nimenomaan aktasta, sanoitte, että se on kuollut ja kuopattu. Jos näin kerran on todellakin, niin miten se sitten näkyy puolestaan toimissa internet-saralla ja teollisuus- ja tekijänoikeuksien suojelussa? Komissio. Komission jäsen. Let me start with... No aloitetaanpa niin, että oikea-aikaisesti tulee tuloksia. Olen aivan samaa mieltä. Tarvitaan hyviä perusteluja, että päästään eroon aikataulusta. Aika riittää kuitenkin, jos ajatellaan koko pakettia, niin aika ei ole kyllä meidän puolellamme digistrategiassa. Siellä on työsarka aika lailla toista sataa hanketta ja kaikki ovat kytköksissä moniin tahoihin, myös kollegoihin salkkuihin. Eli jos jotain jää vajaksi, niin se kyllä sitten asettaa paljon rattaisiin muiden kohdalla. Yhteinen kauppa lainsäädäntö, se täytyy, jos nyt kaudessa sanotaan, niin aika hitaasti etenee. Nyt Odotukset ovat korkealla tietysti, mutta tässä on tavallaan yksi osoitus siitä, että sisämarkkinat eivät toimi. Nyt on kyse digitaalisista sisämarkkinoista, eikä se ole mitenkään ristiriidassa sisämarkkinoiden kanssa, mutta digitaaliset sisämarkkinat huomioi myös sen, että tekniikassa on tapahtunut valtava vallankumous, on syntynyt uusia mahdollisuuksia nopeuttaa toimintaa niin että todellakaan määritelmänomaisesti ei ole oikeastaan mitään rajoja. 37 prosenttia kansalaisista todellakin tänä päivänä ostaa palveluita tai tuotteita verkossa. No ei mitenkään valtava luku, jos ajatellaan lukuja muualla maailmassa, mutta 37 prosentista vain 8 prosenttia – on rajat ylittävää kaupankäyntiä. Olemme siis aivan lapsen kengissä tässä. Siksi siinä kyllä olette oikeassa. Että yhtä lailla sekin on sirpaloitunutta. Eikä ole luottamustakaan. On kyse viestinnästä, tiedottamisesta, sitä paitsi palaan tässä eilisin kokemuksiin, niin tämä liittyy myös e sähköisen terveyteen ja ikääntymiseen. Jos voitaisiin auttaa ihmisiä näin, Kysyn, puhun tässä varsinkin ikääntyvistä, mutta myös ajatellaan, mitä kokemuksia on saatu yhdistyneessä kuningaskunnassa terveydenhoidossa, esimerkiksi lääkehoidossa, päivittäisessä hoidossa, niin on otettu aivan harppaus säästöissä eteenpäin. Ihmiset henkiä on pelastettu, niin kyllä siinä silloin on jotain järkeä, että ihmiset luottaisivat tähän. Näin saadaan tuloksia aikaan ja niistä puheen ollen on kyse oikeudellisesta tilanteesta. Ja jos me kaikki kolme, kun me puhumme nyt toimimisesta, niin ei ole kyse siitä, että, että nyt halutaan toimitaan, vaan nyt täytyy toimia. Ei enää riitä, että haluaa toimia. Neuvosto, parlamentti ja totta kai komissio, kaikki kolme. No ehkä olisi komissiosta pitänyt aloittaa. Mutta kolmen on toimittava yhdessä, jotta tuloksia saadaan näissä kysymyksissä. Eli jos me pysty tähän puuttumaan, niin me vain menetämme tässä tilaisuuden, mutta ei pelkästään niin, vaan myös jäämme jälkijunaan, kun ajatellaan, mitä tilaisuuksia tässä on tarjolla verkossa. Kansalaisia täytyy valistaa, kyllä, se liittyy tähän kysymykseen, johon jo yritinkin vastata aikaisemmin. Kansalaisille täytyy tiedottaa, heitä täytyy valistaa, heidän täytyy olla tietoisia, mistä on kyse mikä sitten on hyvää tiedottamista niin aktasta sitten puheen ollen ja mitä minulla on kokemuksia Berliinistä. Se oli todella kiehtova tapahtuma, 4000 verkossa ja eli he ovat todella aktiivisesti mukana digimaailmassa. He pyrkivät saamaan mahdollisimman paljon vapautta siellä internetissä. Totta kai minulle se oli suuri mahdollisuus myös siellä esiintyessäni, että ei tässä ole mitään ilmaisia launaita. Me tarvitsemme kyllä sääntöjä, ei siitä ole epäilystäkään, mutta minä olen kyllä sen puolesta, että on sananvapautta ja moniarvoisuutta viestimissä, mutta tarvitaan myös vapaata internettiä, mutta Täytyy kyllä varmistaa se, että on tiettyjä sääntöjä, joita noudatetaan. De Hucht ja minä hyvin varhaisessa vaiheessa jo tähän tartuimme, kun rupeasimme keskustelemaan tästä myös aktasta. Ja minulle tässä kaikkein tärkeintä on, että meidän täytyy ratkaista aktan ydinongelma, eli teolliset tekijänoikeuksista on puhuttavaa. Siksi, missä vain on mahdollisuutta, niin puhun siitä, mistä on kyse. Ja selitinkin, että sille yleisölle siellä, että meidän on heidät otettava vakavasti. Eivät he ole pelkästään jaloilla äänestämässä, vaan he ovat ihan säällistä väkeä, kunnon väkeä, jotka ovat vain ottaneet oman kantansa digimaailmaan ja digimahdollisuuksiin. He muuten kyllä luovat työpaikkojakin, virettävät taloutta ja niin päin pois. Mistä on kyse sitten? Nuoremmat sukupolvet ovat tietoisia myös siitä, että me tarvitsemme tiettyjä oikeudellisia sääntöjä peliä varten ikään kuin. Minä totesin silloin, että te parlamentissa olette julkisesti tuoneet ilmi, ettei se nyt mikään yllätys ole, ei kai teillekään, Minäkin olen todennut puolesta, mitä me olemme tehneet kollegojen kanssa, tehneet oman ehdotuksemme. Tämä lausunto tuli myös tuomioistuimesta, eikä se ole mikään uutinen sekään enää, mutta kuvittelisin, että sen saamiseen menee kuitenkin pari vuotta. Eli tämä on nyt todellisuus. Ei siitä pitäisi norsulutornista käsin katsoa, olla irti todellisuudesta. Euroopan parlamentti on jo sen todennut. Nyt tiedetään, mistä on kyse myös tuomioistuimen lausunnon kanssa, ettei tästä nyt tule väärin ymmärrystä. Minä tuen Karel de Huhtia, mutta kyllä minä myös vetoan realismiin. Älkää nyt kuvitelko, ettei olisi mukaan reilua kuin muut suurissa määrinkin eivät edes ole samaa mieltä meidän kanssamme tässä politiikassa. Siksi minä kyllä uskon, että emme voi elää norsulutornissa. Meidän täytyy olla yhteydessä tähän todellisuuteen, kuten todettiinkin jo aikaisemmin, olla yhteydessä kansalaisiin, että ihmiset, en siis minä yksistään tai joku muu voi sitä selittää, mitä he. Kiitoksia kovasti. Ja sitten täällä on vielä kuusi ihmistä puhujaluettelossa. Niin joku täällä peruttikin, että saada lisää tilaa, mutta kolmen ryhmissä jälleen. Clarkin, Mr. Engström and Mrs. Reutova are next. So Mrs. Mc... McClarkin ensimmäisenä minuutti. Thank you. And... Kiitoksia ja kiitoksia hyvä komissio siitä, että tulitte tänne paikalle. Tulitte keskustelemaan tästä erittäin laajasta toimialusta, joka teillä on, digitaalinen agenda. Sillähän on valtava potentiaali ja sen saavuttaminen on todella avainasemassa. Niin paljon voisimme saada aikaiseksi, mutta meidän täytyy olla myös tietoisia esimerkiksi IP-suojasta online-toiminnassa. Tämä on tärkeää silloin, kun myös halutaan suojata lapsia. Olen ilahtunut kuullessani, että työstätte tätä yhdessä Malmströmin kanssa. Ja se, että viitataan johonkin siihen työhön, mitä teemme, kun verkkorikollisuuteen pyrimme pureutumaan tuossa järjestetyn rikollisuuden valiokunnassamme. Haluaisin puhua teille pääsystä internetiin. Se on kaikkein suurin ongelma minun vaalipiirissäni East Midlandissa, Lincolnshireissa ja muissa lähialueen paikoissa. Me emme kerta kaikkiaan saa online-pääsyä. Tätä sitä halutaan tehdä halvempaa. Mutta ylipäätään ihmiset haluavat päästä internetiin. Meillä on valtava este tässä. Haluaisin tietää, millä tavalla varmistatte sen, että tätä täytäntöpanan kautta jäsenvaltioille Mitä tehdään tehokkaasti, mitä tehdään toisin kuin muissa jäsenvaltioissa niin, että todella voidaan varmistaa se, että nettiin pääsy onnistuu. Minun alueellani myös on paljon pienyrityksiä, joilla on todella innovatiivisia ratkaisuja siitä, millä tavalla maaseutualueilla voitaisiin saada laajakaista, mutta ne eivät pääse mukaan tarjouskilpailuihin, koska neitä pidetään niin pienä yrityksinä. Nämä ovat juuri niitä ihmisiä, jotka ovat näitä yrittäjiä, joista puhuitte, heidän puolensa meidän pitäisi kääntyä, kun haluamme tarjota ratkaisua. Millä tavalla voidaan mahdollistaa sen, että nämä voivat olla mukana löytämässä ratkaisua niin, että päästään uusiin tavoitteisiin? Engström. Engström, kiitos. Hyvä komission jäsen. Ensinnäkin totesin olevani samaa mieltä monen seikan kanssa. Tässä on valtavasti potentiaalia teillä julkista tietoa. Siinä jotain hyvää voitaisiin saada aikaan. Orvot teokset, olen aivan samaa mieltä minä olen itse laatimassa oikeudesta näkyy valiokunnassa mietintöä. Siinä on menetetty tilaisuus ihan pitää paikkansa. Kyllä se nyt siltä näyttää, että siinä tilaisuus menetetään mainitsemistanne syistä. Ehkä se voitaisiin palauttaa komissioon, ehkä se auttaisi. No, se on toinen juttu. Sitten yrittäjyydestä verkossa. Eikö verkkoneutraliteetti olisi jotain, jota pitäisi säädellä? Skype oli pieni yritys aikanaan, kun siitä tuli menestyksellinen, ja nyt siellä on monissa maissa sitä ollaan estämässä, ja se on iso juttu nyt. Ja lopuksi akta. Onko komissio lähettänyt edes aktaa tuomioistuimeen? Vaikuttaa, että siitä on hiukkaan sen erilaisia tarinoita. Kiitos. Thank you. Kiitos. Komission jäsen. I, I listen to you like always, but sometimes... Kuuntelin kyllä, mutta joskus innostun vähän liikankin. Akta tullaan tänään äh, esittämään tuomioistuimelle. Ainakin tällaisen tiedon sain juuri. Eli toivottavasti tämä tieto pitää paikkansa. Sitten netin neutraalius kansallisen ryhmältä pyysin tietoja avoimuudesta ja siitä, miten on blokattu, avattu ja toimittu. Olinkin jo ajatellut tätä asiaa, mutta nyt minulle luvattiin, että tämän kuun aikana vielä tullaan saamaan ohjeita tai ehkä tiukempiakin toimia, mutta se riippuu näistä tiedoista, joita saamme ja tältä pohjalta sitten on tarkoitus tarjota kuluttajille heidän ansaitsemansa mahdollisuudet. Eli odotellaan tässä vaiheessa vielä, tulette saamaan lähempää tietoa aiheesta. Maaseutualueet sitten kun kauteni alussa totesin, että eh, jokaisen tulee voida olla kytköksissä internetin. Tarkoitin tällä todellakin kaikkia ja kaikkia alueita. Ja Ymmärrämme, että yksityisellä yrittäjällä saattaa olla hankaluutta ja varsinaisesti varsinaisella maaseutualueella ehkä e, ei olla kiinnostuneita e, näistä kytköksistä, jos ei riittävää tukea saada. Ja siksi esitettiinkin tätä Connecting Europe Facility-välinettä, joka on väline, jolla pyritään nimenomaan e, nopeuttamaan laaja kaistan toimintaa ja tältä pohjalta tehdään tarvittavat arvioinnit ja varataan tietty määrä varoja myöskin noin 9,2 miljardia euroa eh, tähän pakettiin ja sitten muutama miljardi palvelujen eh, luomiseksi, sillä mahdolliset investoijat eivät vielä välttämättä ole valmiita siitä, että palveluita on saatavilla. Ja näille aina sanon, että kyllä tosiasiat voivat puhua puolestaan ja kasvua on luvassa. mutta kaiken kaikkiaan voidaan puhua varmasti yli 70 miljardista eurosta, eh, kun maaseutualueita tarkastellaan. Eli kyllä tämä ainakin osan ongelmaa ratkaisee. Tästä on esitetty konkreettisiakin esimerkkejä eh, UK eh, osalta erityisesti rakennerahastojen eh, osalta ja kautta. Esimerkiksi Birminghamin alueella on toimittu varsin menestyksekkäästi ja katsotaan, onko mahdollista meidän antaa teille lähempääkin osviittaa siitä, miten toimia tällä saralla. ja rakennerahastoehdotukset sinällään ovat mielenkiintoiset vuosille 2014-2020, koska niissä on mukana myöskin sähköinen terveydenhuolto ja mm, ikääntymiskysymykset yhteydessä sähköiseen terveydenhuoltoon. Jos nämä saadaan osaksi rakennerahastoja, niin tästä saattaa tulla varsin mielenkiintoinen eh, hanke myöskin ajatellen maaseutualueita. Selvä. Roittava jäi väliin, olen pahoillani. Neljä viimeistä, Roitteva, Van Heden, Tunne ja Pietikäinen, minuutti kullekin. Ja sitten saatte lyhyesti aikaa esittää yhteenvedon roittavaa. Kiitoksia kovasti. Minä puhun aivan lyhykäisesti. Me olemme keskustelleet täällä orvoista teoksista ja komissio on ollut eri mieltä minun esitykseni kanssa – niin, että tätä voitaisiin käyttää myös valokuvauksessa. Teettekö tällä jotain? Kysyisin myös valokuvauksen osalta. Toiseen kysymykseni, onko mitään suunnitelmaa olemassa tai menettelytapaa, jotta voitaisiin hakkereita torjua? Mitä te suunnittelette tietosuojan saralla? Kolmanneksi, oletteko ajatellut, että olisi jotain hankkeita auttaa vanhempia lasten valvonnassa. En puhuta mistään GB-järjestelmästä matkapuhelimissa, vaan uudesta kehityksestä ja tekniikasta. Ehkä ei siruista välttämättä, mutta jotain, joka auttaisi vanhempia kantamaan huolta lapsista. no niin, kolme minuutissa. Aika hyvää. Van Heijen. Ja vielen dank, äh, Kiitokset ja kiitos siitä, että pääsitte tänne tänään. Nostaisin esiin aihealueen, joka liittyy tekijän oikeuskysymyksiin ja unikki työkysymyksiin lainsäädäntöpakettiin, jota tulee tarkastella. Collecting Societies ei ole vieläkään esitetty tätä tekijänoikeuskysymystä edelleenkin odottelemme. Itse olen kulttuurivaliokunnassa vastannut kysymyksiä liittyen unikkitaideteoksiin. On ollut hankala käsitellä eh, ehdotuksia ennen kuin tekijäoikeuskysymyksistä mitään valmista on saatu. Ja kysyisinkin paketti, joka jollain tavalla liittyy tekijänoikeuskysymyksiin. Onko mahdollista, että nämä asiat voidaan johdonmukaisesti esittää johdonmukaisessa järjestyksessä myöskin? Internethän tarjoaa eh, mahdollisuuden eh, taloudelliselle toiminnalle, mutta sillä on myös huomattavat eh, yhteiskunnalliset vaikutukset. Ja tässä on todettu, että ACTA kanssa tämä ei toimi. Tämä on siis tällainen yhteiskunnallinen kysymys ja kysyisin tarkastellaanko komissiossa myös näitä yhteiskunnallispoliittisia aspekteja vai käydäänkö aina yksityiskohtaisesti vain kunkin aiheen tiimoilta asioihin käsiksi? Rouva Tun, seuraavana minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen, totesitte, että te haluaisit halvempaa ja helpompaa saatavuutta laajakaistassa, mutta jos ajatellaan esitystä verkkovierailusta, niin ei se kovin halvalta vaikuttanut. Me joudumme taistelemaan halvempien hintojen puolesta. Ensinnäkin sanoisin, että odotan teiltä nyt lupausta, että taistelette todella halvan laajakaistan puolesta, että se on halpaa, ettei taas tarvitse komission kanssa käydä kamppailuun. Ja toiseksi haluatte kaikki ovat niin yhteydessä Connecting Europe-välinen kauttakin. Oletteko ihan varma, että se toteutusuunnittelujen mukaisesti, niin että se vahvistaa tai auttaa parempaa saatavuuteen jotka, niille, jotka ovat vähemmän kytköksissä ja yhteydessä. Jotkut tarvitsevat kipeästi sitä yhteyttä. Kiitos. Ja sitten viimeisenä varapuheenjohtaja Sirva Pietikäinen. One minute. Thank you. Kiitoksia ihan lyhyesti. Ensinnäkin haluan kiittää jo tehdystä työstä. Mielestäni tärkeä kohta koskee mobiilinettiä ja sen toimintaa. Me tarvitsemme yleiseurooppalaisia toimijoita. Ja, ja sitten huomattavasti edullisempia hintoja kuin meillä tällä hetkellä on. Toinen tärkeä asia on innovaatio ja se tarjoaa uusia palveluita – Onko teillä mitään ajatuksia tästä? Good. Well, thank you all very much. No, kiitoksia kovasti kaikille. Ja nyt komission jäsen voisi nyt sitten pikaisesti käydä läpi nämä. Haluatte äänestää jo innokkaasti Gebhardin mietinnöstä, kuvittelisin komission jäsen, olkaa hyvä. Orphan Works and Connected. Siis unikiteokset ja valokuvat. Kyllä olisi hieno juttu, mutta maksaa paljon ja meillä ei ole rahaa siihen. Keskustelimme asiasta aiemmin ja periaatteessa se on kyllä ihan todella pakko meille, mutta tässä suhteessa en kuitenkaan anna periksi. Mielelläni nyt pohtisin sitä, mitä, mistä tässä tällä hetkellä on kysymys. Kysymys on tekijänoikeuksista, esimerkiksi teoksen luojasta. Vaikkapa Ranskassa hän saa vain 41 prosenttia palkkiosta. Kaikki muu jää näille yhteisöille, jotka rahat keräävät. Nämä rahat keräävät yhteisöt, ja itse asiassa meillä pitäisi olla uutta teknologiaa, jonka avulla voisi pureutua tähän ongelmaan. Kaikki artistit kirjailijat tarvitsevat kunnan palkkiot, muuten tämä kulttuuri päättyy, sillä heidän täytyy sitten löytää työpaikka, jotta voivat ruokkia lapsensa. Nämä rahoja kerävät yhtiöt ehkä aiemmin hoitivat työnsä hyvin, en tiedä varmasti. Työnhän joka tapauksessa ne joka tapauksessa hoitivat. Ja siitä syystä nyt tämä hallinnointi lähi, lähestymistapa täytyy muuttaa täysin. Sitähän Michel Bernier on luvannut. Ja meidän tulisi keskustella yleiseurooppalaista lisenssistä. Se ei saa merkitä sitä, että ei olisi kansallisia lisenssejä, kyllä, mutta myös yleiseurooppalainen lisenssi pitäisi olla käytössä, joka otetaan käyttöön digitaalisilla yhtenäismarkkinoilla. Yhä useampi haluaa saada edun tilanteesta. Tietosuoja ja mikä liittyy hakkereihin. Kysymys on internetstrategiasta. Näitä asioita käsitellään ennen vuoden loppua ja esittelen strategiamme tästä asiasta silloin. Lapsiin liittyvä kysymys. Voin olla todella samaa mieltä. Suurten teollisuusyritysten toimitusjohtajat ja organisaatiot, jotka ovat mukana tässä lapsikysymyksessä, olen ehdottanut, että ne esittäisivät ehdotuksia ja itsesäätelyssä ei se toimi, niin sitten meille tulee omat asetuksemme, mutta jos ne voivat esittää muutaman menettelyn ja ehdotuksen, joiden mukana sitten loppujen lopuksi vanhemmat ja pienet lapset ovat niitä, jotka saavat hyötyä. Roaming matalahinnat ja miksi enemmän? No, parlamenttihan tässä pitäisi tehdä aloite Tietysti olen ihan samaa mieltä siinä, mitä täällä loppujen lopuksi ehdotettiin, mutta minut otetaan myös huomioon, ja se oli minun lähtökohtani kuin tässä keskustelussa, että ne, jotka ovat mukana tässä verkkovierailukysymyksessä, ja kun otetaan huomioon, että hintakatot ovat todellakin tarkoitettu maksimikatoiksi ja turvaverkoiksi, kun kilpailun pitäisi viedä hintoja alaspäin, niin tämä on ensimmäistä kertaa, kun kilpailu on kyseessä, uskon kilpailuun. Minä haluan lähestymistavallaan tehdä niin, että me tarvitsemme näitä uusia yrityksiä ja ne, jotka ovat mukana laajakaista investoinneissa. Niin, että investoinnit ovat edelleen kiinnostavia. Meidän ei tule katsoa pelkästään kuluttajia, Ja tämä on se asia, jossa tätä eroa on hieman selvitetty. Toivottavasti asia voidaan viedä huomenna päätökseen. Se on tärkeää, jotta saadaan matalammat hinnat kuin mitä meillä oli. Ja paljon paremmat ennakkoedellytykset ja odotukset investoinneille. Me tarvitsemme nimittäin kipeästi valtavaa investointipakettia, sillä – jos katsotaan, mikä nyt on käynnissä ja mikä on kasvuedellytys ja odotus, niin on erittäin tärkeää, että mitä nopeammin tehdään näitä investointeja, niin sitä parempi tilanne on. No niin, komission jäsen, kovasti kiitoksia, että tulitte vastaamaan kysymyksiimme. Aina on ilo käydä läpi isoa kirjoa asioita. ja Jatketaan tältä pohjalta. Huomaatte, että kiinnostusta kyllä riittää näihin asioihin. Kaikki ne saavat kyllä meidän tukeemme, kun ajatellaan digitaalisessa markkinoita lykkyä ja tykö. Ja toivottavasti näemme tämän näemme jälleen kesäkuussa digitaalisessa yleiskokouksessa. Kiitos, että kävitte. S'il um, Kiitoksia kärsivällisyydestä, mutta aina täytyy tarttua tilaisuuteen, jos komission jäsentä voidaan kuulla. Ja kiitos myös siitä, että esititte lyhyitä kysymyksiä. Siinä katettiin aika laaja kirjo kysymyksiä. Emmeköhän voi toimittaa äänestyksen nyt tässä saman tien. Jos käy tiukaksi, käytämme sähköistä äänestystä, mutta muuten kättä nostamalta Gebhardt ja Schwab, jos sopii, että näytätte selvästi, jos jotain eroa on, niin kyllä sitten mennään sähköiseen koneelliseen äänestämiseen. Päästän nopeasti Rova Gebhardt on esittelijännekin sitä paitsi. Haluatko vielä jotain sanoa alustuksena äänestykselle? Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita ja varjoesittelijöitä oikein hyvästä työstä. Tässä on tehty hyviä kompromisseja ja tarkoitushan on todellakin taata se, että kaikille kansalaisille mahdollistetaan pääsy pankkipalveluihin, koska nykypäivänä se on tärkeää. Muutoin ei onnistuta ja eilen illalla vielä äänestysluetteloa hiottiin ja puoli yhdeksän maissa illalla vielä puhelimitse asiasta neuvoteltiin ja uskoisin, että nyt sitten asiat on saatu hyvälle mallille. Tässä olisi kuitenkin vielä yksi kysymys, jonka mielellään esittäisin oikeudelliselle yksiköllemme. Kysymys, joka työryhmässä tänään oli esillä ja kysymys, joka minulle esitettiin, mutta johon en voinut kunnollista vastausta esittää. Ja kollegat mielellään haluaisivat tähän vastauksen, niin minä itsekin, jotta voidaan todellakin eh, tietää, mistä äänestetään. Eli kompromissitarkistus numero yksi on kyseessä siinä EU residence-sanamuoto eh, on nyt mukana. Jotkut sanoivat eh, kansalais, jotkut sanoivat kuluttajat. Ja nyt sitten minulta kysyttiin, mitä tarkkaan ottaen tarkoitetaan, kun sanotaan residence Oma englantini ei välttämättä ole niin hyvä, että ihan kaikilta nyansseiltaan osaisin tarkkaa analyysiä esittää. Ja sitten kysyttiin muun muassa sitä, voidaanko tällä tarkoittaa mahdollisesti myös kodittomia vai tarkoitetaanko tällä mahdollisesti kotipaikkaa tiettyä konkreettista osoitetta. Ja jos tämä jälkimmäinen analyysi pätee, niin silloin se ei ole se tulkinta, jonka tähän mukaan halusimme, koska halusimme, että kaikki kansalaiset tulevat katetuiksi. Ehkäpä Luka, koska hänellä on hyvä kielikorva, voisi täsmentää, mitä EU-residence-käsitteellä tarkoitetaan, jotta voidaan olla varmoja siitä, että oikeaa käsitettä tässä kohdassa käytetään. No. Selvä. Luca Visaccio, hän on oikeudellinen asiantuntija, ehkä hän voisi kommentoida. Thank you very much. Um... Kiitoksia kovasti. No, mitä nyt tiedän, niin mitään oikeudellista määritelmää ei ole tälle, mutta kyllä tämä myös kodittomat kattaisi tässä, koska se liittyy myös sen liikkuvuuteen, niin siinä ajatuksena, ainakin minun käsitykseni mukaan, että siinä viitataan EU-kansalaisiin, kaikkiin niihin, jotka voivat jäsenvaltiossa oleskella – ja voivat nauttia myös vapaa liikkuvuuden oikeudesta EUn sisällä. Eli kodittomat tulisivat tähän mukaan. Ei se edellytä mitään postiosoitetta esimerkiksi. Toivottavasti tämä nyt oli vastaus kysymykseen. You... No. Um Eli siis kyse on kaikista laillisesti EUn alueella olevista ihmisistä. Hyvä, jos näin on, niin sitten voidaan tämä käsite jättää tekstiin. Hyvä niin. Haluaako joku muu varjoesittely tai sanoo, no niin, mennäänpä sitten äänestykseen. Aloitetaanpa kompromissitarkistuksella yksi äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Selvästi hyväksytty. Eli 20 raukia. 21 Turuselta äänet puolesta. E, ei kun koneäänestys. Äänestys alkaa numerosta 21 vastaava osa liian monta jäsentä paikalla. Viisi ylimääräistä kansanpuolueesta vaikuttaisi olevan. Nyt on putoamassa tämä luku kolmeen, kahteen, yksi ylimääräinen SDstä, yksi Aldesta, yksi liikaa, ja se R-stäkin. I don't know how we have one extra someone missing. No niin, kukas vielä? puuttuu. Minulla ei ole omaa korttia edes laitteessa. Meillä on vain kolme jäsentäkin. Pitäisikö nyt tarkistaa? Ää, suljetaan ääni, siis aloitetaan alusta ja tarkistetaan. Haluatteko hoitaa tämän? Äänestys alkaa uudelleen. This is a check one and see what comes up on the right. Katsotaan mikä on tulos tarkistuksessa. Tarkistetaan vain. Kaikki äänestävät siis. Selvä. Yksi Guestakin liikaa. Eihän se nyt voi pitää paikkaansa. Nyt järjestelmässä on kyllä jotain häikkää. Why? It's the wrong committee. Wrong committee. Ah. Ei väärä valiokunta. Right. Well, we can. We. Right. Ah, see. I didn't realize it. En tajunnutkaan. Ei meidän valiokuntamme on ohjelmoitukaan tänne. Oikeudelliset asiat siis. No. No, no esittäisin, että äänestetään ja lasketaan äänet. Kyllä me voimme laskea. Me tarkistamme, no niin, helpointa niin.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 No, you don't need to change the numbers. No. We will put the right numbers in. No, no, they won't go in. As, no, look, they're, they're leaving. They're leaving. Right. Why don't we do, we'll just... No, lasketaanpa nyt vielä tässä vaiheessa. Turunen. No tähän mennessä olisi jo hoidettukin. 21 äänet puolestaan. Vastaan selvästi hylätty. 22 Smithiltä puolesta vastaan niin ikään selvästi hyväksytty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 46 hetiltä puolesta vastaan hylätty. 47 Gebhardilta puolesta 27, anteeksi, 27 Gebhardta puolesta vastaan. Hyvä hylätty sekin. 28 Foxilta raukeaa, 29 kahdessa osassa Schmidtilta ensimmäinen osa hänet puolesta vastaan, tyh, selvästi hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan, hylätty. 30 Majerilta puolesta Eiköhän tarvitse nyt sitten laskea silmämääräisesti puolesta Those against. Vastaan. We have two, five. sixes. That's for, that falls. Raukeaa 16.19, eli nurin. Sitten suositus kaksi. Käsittääkseni siitä äänestetään alkuperäisestä muotoilusta kompromissin äänet puolesta. Eikö näin ole? Suositus kakkonen puolesta vastaan hyväksytty. Nyt 36 uusi kohta, jos hyväksytään äänet puolesta vastaan. Hylätty. 39 Gebhardilta puolesta vastaan. Hylätty sekin. 40 Gebhardilta puolesta vastaa Puolesta, puolesta anteeksi vielä puolesta vast, puolesta. Uh, we're going to, we'll have to count this again, I think. Lasketaanpa. Yeah. Yeah. Didn't forget. Uh, those against. Vastaan. Uh, hyväksytty 19.18. No niin. Se oli 40. ja Nyt 41. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 De Jongilta puolesta vastaan hylätty. 44 Gebhardilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan hyväksytty. Nyt suositus kolme. Alkuperäinen kohtainen puolesta vastaan hyväksytty. Niinpä me siirrymme tarkistukseen 57 Hediltä puolesta vastaan hylätty. Koneäänestys toimii, eli voidaan hetken päästä kokeilla. 61 Foxilta puolesta vastaan hylätty. 62 Schmidtiltä äänestys alkaa 62. Onkohan se nopeampi näin? Äänestys päättyy. And that's carried by 20. Hyväksytty. 21.15.64 Gebhardilta. 64 äänestys alkaa. The vote's closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 63 Pupakikselta puolesta vastaan hyväksytty. 65 Gebhardilta puolesta vastaan hyväksytty. 66 peruttu. 67 Schmidtiltä. Äänestys alkaa 67. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ai Turunen vastaan, kun ei ole korttia. No, se meni nurin. Turunen äänesti vastaan, eli se tulee 18 lisään. Eli se meni nurin. Eli seuraavaksi 68 Foxilta äänestys alkaa tästä tarkistuksesta. Kai sama tulos. Ja äänestys päättyy. Se hyväksytty 21.15. 69 raukeaa. 70 Schmittiltä. Äänes, niin äänet puolesta vastaan. Selvästi hylätty. 71 Hediltä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Turunen puolesta. Turunen, oletteko puolesta? Eli raukeaa. Siis hylätty, no joka tapauksessa meni tasan. Kompromissi viisi. Puolesta vastaan hyväksytty. Sitten seuraavaksi 77 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 78 ja 6 raukeavat. 79 esittelijältä äänestys alkaa. 79. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Seuraavaksi 83. Esittelijältä äänestys alkaa 83. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 84. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta, eli selvästi hyväksytty. 85 esittelijältä puolesta. Siis äänestys alkaa. Äänestys alkaa 85. Ja päättyy. Hyväksytty sekin. 86 Maijerilta puolesta. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty hylätty. 87 peruttu, tarkistus 1, johdatussa kappaleissa siis äänestys 2 puolesta, puolesta, vastaan, hyväksytty. Kolme, siitä jäänestetään neljä, onko se rauennut? Siitä täytyy äänestää. Neljä. Äänestys alkaa. Järjestys päättyy. Hyväksytty 2018. Viisi raukea vai mitä, ja kuutonenkin. Kompromissi seitsemän, äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Eli seuraavaksi 11 Maijerilta puolesta vastaan hyväksytty, 12 Schmidtiltä puolesta vastaan hyväksytty, 13 Schmidtiltä puolesta Also die Übersetzung ging jetzt nicht so schnell, wie Sie abhaben, haben abstimmen lassen. Äänestys ei mene ihan sinne tarissa kuin tulkkaus 12 esimerkiksi siinä äh, meni nopeammin. You want, did you want... Siis haluatte ärsyttää uudelleen 12 siis ymmärsin. Sopiiko se kaikille? Meni liian nopeasti ilmeisesti. Selvä äänestys alkaa 12. Tarkistamme siis numero 12. Äänestys päättyy. hyväksytty 22.15. 13. Äänestys ei kun puolesta vastaan selvästi hylätty. 14 raukeaa. 15 De Jongilta. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 16 Maijarilta puolesta vastaan, siellä on hyväksytty 17 Schmidtiltä, äänestys alkaa 17 ja päättyy hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan hyväksytys selvästi. Eli 19 Turuselta. Äänestys alkaa 19 ja päättyy 20 puolesta 17 vastaan hyväksytty, yksi tyhjä ääni. No niin, sitten koneäänestyksenä lausuntoluonnos. Kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Ja jonkun joku ei äänestä, vaikka kortti on paikallaan. Äänestys päättyy kuitenkin 36 puolesta, Turunen mukaan lukien. Ei kukaan vastaa, yksi tyhjä ääni kuitenkin. Onnittelut, Rova Gebhardt. No niin, odottamme, että puolustamme tarkistuksiamme myös ekuvaliokunnassa innokkaasti. Siinä varmasti pärjätti ihan hyvin. No niin, kiitoksia kovasti kollegat. Ehkä minuutti niille, jotka eivät jää seuraava kohtaa varten, mutta voisitte kuitenkin jäädä. Sitten jatketaan keskustelut aloitetaan seuraavasta kohdasta. Uh, so could I just ask for your consideration, please? No niin, jos sopisi, että oltaisiin hän hiljempaa, että päästään seuraavaan kohtaan. Hänen... Niin, meillä on nyt ensimmäinen käsittely ja siihen on aikaa noin 20 minuuttia esitteli ihan vain noin käynnistämiseksi. Tämä on meidän lausuntomme Ekon valiokuntaan siellä Terho on vastaava esittelijä. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat korttiverkkoja mobiilimaksuille. Voitaisiko saada hiukkasen neuvonantajat hiljaisuutta? Tämä on vastaus komission vihreään kirjaan samasta aiheesta on meidän valmistelijamme. Onko täällä komissiosta joku paikalla? Kyllä vain. Joo. We'll give you the floor, but, uh... Kyllä te saatte puheenvuoron, jos nyt aikaa jää lopuksi. Koferaatti, voitteko alustaa? Arjas, Schmidt, Engström, Bilam, Trans, Who are the shadow rapporteurs? Mr. Cofferati, would you like to open the discussion? No niin, Cofferati, voitteko käynnistää keskustelua? Grazie, Presidente. Per ragioni di... Kiitos. Puheenjohtaja. No, nyt nostan esiin mielestäni tärkeimmät seikat tässä asiassa liittyen tekstin, jonka laadin, ja 25. mennessä tulette sitten tekstin saamaan ja kirjoitan sen englanniksi, jotta tutustuminen siihen helpottuu. Ja toisaalta helpompi on esittää myöskin tarkistuksia. Ilman muuta tämä on varsin herkkäluotoinen aihe, sen jokainen hyvin ymmärtää, koska tässä pyritään korjaamaan epätasapainotilanteita, eh, jotka aiheuttavat hankaluuksia, kun eri jäsenmaissa tämän tyyppisiä korttimaksuja hoidetaan. Ja tässä on huomioitava myöskin jokin aika sitten tehdyt päätökset eh, tämän tyyppisissä kysymyksissä. Ja toisaalta muistettava se, mitä komission edustaja aiheesta sanoi. Tässä on ymmärrettävä monenväliset pankkisuhteet ja puhuttaessa näistä kysymyksistä olisi tärkeää pyrkiä mahdollisimman laajan yhtenäisyyteen jäsenmaiden välillä. Nykyisellään menettelyjä kyllä hyödynnetään, mutta toimintakeinot, teknisetkin toteutuskeinot ovat varsin eh, moninaiset maasta riippuen. Ja tämä aiheuttaa kaksi erityistä ongelmaa. Ensinnäkin kun puhutaan niistä olosuhteista eh, ja ehdoista, joilla pankit pyrivät hyötyä näistä eh, tilanteista ja toisaalta sitten eh, seikat, jotka liittyvät kuluttajan, käyttäjään. Ei ole mitään syytä sille, että tässä ainoastaan hyödynnetään tai lähdetään liikkeelle pankkien saamasta hyödystä. Ja toisaalta sitten, kun ehdot ovat erilaiset, kansalaisen, joka näitä maksuvälineitä tai keinoja hyödyntää, joutuu hankalaan tilanteeseen liikkuessaan eri puolilla EUta. Ja yhtenäisyyden puute säännöissä johtaa myös lisääntyneisiin kuluihin eh, käyttäjästä puhuttaessa. Ja on erittäin tärkeää, että EK puuttuu vahvasti tähän asiaan ja pyrkii yhtenäiseen esitykseen. Ja toisaalta on toimittava myöskin riittävän avoimesti, sillä kuluttajan käyttäjän kannalta myöskin tämä on yksi hankaluus ja saattaa olla estekin tämän tyyppisten keinojen käyttämiselle. Käyttäjät pelkäävät kokevansa jonkinlaista haittaa, eivätkä välttämättä uskalla tehokastakaan välinettä käyttää, jos eivät tunne sitä ja sen ehtoja riittävän hyvin. Ja aina ei ole mahdollista saada reaaliajassa kaikkia tarvittavaa tietoa ja siksi monet pitävät hieman välimatkaa tämän tyyppisiin välineisiin, uusiinkin välineisiin, kun niitä pikkuhiljaa markkinoille tulee. Mutta jos haluamme mahdollistaa avoimuuden, niin on ymmärrettävä, että tässä puhutaan erittäin tärkeistä välineistä myöskin, kun halutaan taistella verokiertoa vastaan. Eli avoimuus on tärkeä avainsana näissä kysymyksissä ja jotta siihen päästäisiin, on tärkeää, että käytettävät menettelyt ovat sellaisia, että niissä tietystä standardoitoimista liikkeelle lähdetään. Eli että kaikki jäsenmaat toimivat samalla tavalla. Ja sitten eh, näiden menettelyjen kodifiointi mahdollistaa myös helpomman pääsyn välineen käyttöä ajatellen riippumatta käyttöpaikasta ja tavasta. Esimerkiksi eh, mobiilimaksukeinoista eh, tai internetin käytöstä maksujen yhteydessä. Ja tässä kannattaa vielä eräs tärkeä seikka esiin nostaa, joka ei liity pelkästään eh, pankkimaksuihin ja ylipäätään maksuihin, mitä syntyy tämän tyyppisistä maksuista. Kun tarkastellaan tätä järjestelmää, sitä on tarkasteltava kokonaisuudessaan, josta toimitaan avoimesti, on saatava riittävää tietoa asioista. Ja kun pyritään saamaan myönteiset suhteet käyttäjän ja toisaalta tarjoajan esimerkiksi pankin välille, niin on erittäin tärkeää, että kuluttaja systemaattisesti tiedotetaan asioista. Ja tämä tietojen välittämisen aspekti on tärkeä ja sitä tarvitaan, vaikkei siinä ihan helposta asiasta puhu, takaan, koska tarvittaisiin yhtenäiset ehdot ainakin alkuvaiheessa ja myöskin käytännön tiedotuksesta puhuttaessa. Eli tulisi toisaalta ymmärtää myöskin nämä eri kielet, ne saattavat myöskin aiheuttaa hankaluuksia käytännössä mutta jos tiedotus toimii tehokkaasti, niin kynnys käyttää tämän tyyppisiä välineitä alenee huomattavasti ja tällä tavalla tarjotaan paremmat konkreettiset valvonnan mahdollisuudet myöskin, eh, eh, kun halutaan katsoa, mitä kaikkea tapahtuu ja miten näitä eh, keinoja käytetään. Ja sitten viimeisenä seikkana vielä, joka on syytä esiin nostaa, on seuraava. Eli mitkä ovat epäjohdonmukaisuudet tässä yhteydessä muihin seikkoihin ja tässä myöskin turvallisuus on esiin nostettava. turvallisuuden aspektin ympärille liittyy monia muitakin seikkoja. Eli turvallisuustekijät ovat olennaisen tärkeitä kysymyksiä, varsinkin heikommassa asemassa olevista puhuttaessa, sillä heidän voi olla hankala hyödyntää ja käyttää tämän tyyppisiä uuden teknologian välineitä monesti estenä toimii pelko, joka mm, käyttäjillä on, jos ei ole tottunut käyttämään tämän tyyppisiä välineitä ylipäätään. Tässä voidaan myöskin puhua mm, ikääntyneistä. Usein he ovat juuri tässä hankalassa asemassa. Ja tällöin saattaa syntyä sellainen eh, riski, että näiltä ryhmiltä – nämä joudut kärsimään ja heidän vaivoin kokoon ja keräämänsä säästöt saattavat tässä olla riskialttiita. Ainakin tätä ihmiset pelkäävät, jos eivät tiedä, mistä tämän tyyppisissä menettelyissä on kyse. Ja tulisikin asteittain, mutta kuitenkin riittävän nopeasti päästä tiettyyn turvallisuuden tasoon tietenkään vaikuttamatta eh, henkilön yksityisoikeuksiin, mutta mahdollistaen sen, että jokainen voi näitä hyödyntää eh, pelkäämättä sitä, että syystä tai toisesta voi jotain eh, hävitä tämän tyyppisissä toimissa, esimerkiksi siksi, että tiettyjä varmistustekijöitä ei ole olemassa. Ja sitten vielä viimeisenä seikkana mainitsisin asian, joka liittyy yksityisyyden suojaan. On erittäin tärkeää, että tiedotusketju, kun herkkälaisista kysymyksistä puhutaan, on kuitenkin rajattu niin pitkälle kuin mahdollista ja että aina tietyn väliajoin myöskin valvontatoimia tehdään, jotta pidetään huoli siitä, että ei tapahdu mitään aukoja kohtia tai ettei synny sitten vääränlaisia käytänteitä käyttäjien keskuudessa, sellaisia, joka saattaa johtaa siihen, että tiedot vuotavat ulospäin. Ja tällöin saattaa vaarantua yksityisyyden suoja. Ja nämä kysymykset tulisi hoitaa siten, että voitaisiin yhtenäistää näitä maksuhallintatoimia. Ja varmasti Euroopan keskuspankin tulisi myöskin panostaa näissä kysymyksissä, koska mihinkään itsesäätelyyn ei tässä voi nojautua. Se on tietysti sinällään tärkeä asia ja myöskin askel eteenpäin ja monissa jäsenmaissa sitä hyödynnetään, mutta se ei yksin riitä. Jos halutaan näissä kysymyksissä eteenpäin turvallisesti päästä ja tietty käyttövarmuus välineelle antaa, on erittäin tärkeää, että seuraavassa vaiheessa mennään pidemmälle kuin itsesääntely, eli määritellään eh, järjestelmä, mm, jolla eh, säännöistä kiinni pidetään. Eli tällaiseen menettelyyn mentäisiin EU-ssa ja parlamentti ilman muuta tukensa esitykselle esittäisi. Ja mielellään otan vastaan kommenttejanne. Ja tässä halusin vain tällaiset yleiskommentit aiheen tiimoilta esittää myöhemmässä vaiheessa. Varmasti voimme lähemmin vielä asiasta keskustelua käydä, varsinkin siinä vaiheessa, kun tarkistukset on esitetty. Ja kuten jo eh, totesin, tulette tekstin saamaan 20 virta mennessä englanniksi ja takarajatarkistuksille on 22.6., jotta valiokunnassa 6.9. voidaan asiasta äänestää. Aikataulu on varsin tiukka, mutta kuitenkin varsin mahdollinen. Joskus on jopa parempi, että eri etappien välillä ei ole liikaa väliaikaa, koska tällöin usein toimitaan tehokkaammin ja saadaan usein aikaan hyviä tuloksia. Jos välille, etappien välille jää paljon aikaa, niin helposti unohtuu, missä ollaan menossa ja joutuu ikään kuin aloittamaan asiat aina uudelleen alusta. Eli joskus tiukka aikataulu voi olla ihan hyvä asia. Well, thank you very much, Mr. Kofrati. No, Kiitoksia, herra Kofrati. Ihan varmasti laatu kyllä on nyt taattu teidänkin ansiostanne, koska tämä on niin tärkeä kysymys. No niin, kuullaanpa varjoja Arjaksesta alkaen. Eh, Kovasti kiitoksia puheenjohtaja. No, ensinnäkin sanoisin, että tämä teema on perustavanlaatuinen sähköisessä kaupankäynnissä. Todellakin on hyvä kiinnittää siihen huomiota aika lailla. No, minä huomaan, että aikataulu on tiukkaa. En tiedä sitten, onko tässä ajateltu, että että tapaisivat Ja Minä sinut kyllä haluaisin tavata ja keskustella näistä vielä hiukan seikkaperäisemmin, kun ei tässä ole kovinkaan paljon aikaa esimerkiksi ajatella, miksi nämä tekstit muotoutuvat. Olisi nyt tietää, mihin suuntaan meidän lausuntomme valiokunnastamme menee tietyin osin. Tässä on puhuttu hinnasta ja turvallisuudesta, varmuudesta, tärkeitä teemoja ja kiskonta tai hintojen väärinkäyttö on myös teema, joka on ollut huolta aiheuttavaa kun ajatellaan, että näissä maksutoimissa pankki on aika aktiivinen kuitenkin, olipa sitten kyse korttiverkko- tai mobiilimaksuista, mutta ei ainoa taho kuitenkaan. On muitakin mahdollisuuksia tehdä maksuja näiltä osin. Sitä paitsi varmasti tulee muitakin maksamuotoja, ettei pelkästään pankista tarvitse puhua. Pitää kyllä paikkansa, että puhumme myös tästä vihreäkistä kirjasta ennen kaikkea, Minulla nyt ei ainakaan mitään muuta ole ollut käsillä kuin vihreä kirja. Kun ajatellaan, että meillä on hyvin vain alustavia tietoja pohjana keskustelulla, en tiedä onko tämä 30. toukokuuta liiankin lähellä, jos pitäisi lykätä sitä ja katsoa sitten, voitaisiinko tätä seikkaperäisemmin käsitellä, kun ajatellaan mihin me päädymme tässä valiokunnassa, mutta myös toimivaltaisessa valiokunnassa. Kiitos. Thank you. Kiitos. Herra Schmidt. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ja kiitoksia, edustaja Kuferati. Tiedän, että teette erinomaista työtä. Aivan kuten puheenjohtaja sanoi, niin minusta tämä on erityisen tärkeää Se, että rajoilyttävä maksujärjestelmää ei ole, aiheuttaa ongelmia. Joskus yritän heijastella sitä, mitä tässä tapahtuu. Minä käytänkin usein näitä rajoilyttävä maksaa. on nimittäin joitakin lippu esimerkiksi olympialaisina, niiden ostaminen suinkaan ole ollut helppoa. Tavallisilla markkinoilla niin se on vähän helpompaa, mutta sekundäärimarkkinoilla, jossa suurin osa lipuista on, asia ei ole suinkaan helppo. Ja tiedän, että tässä mainitaan PayPal erikseen. En enää ikinä käytä sitä, jos järjestelmää ei muuteta koska se oli äärimmäisen vaikea. Lähetin rahani. Minun täytyy tehdä puhelinsoitto ehkä Yhdysvaltoihin, muista mihin. Saattaa olla ainakin muuallekin, mutta monimutkaista se oli. Loppujen lopuksi sain rahat takaisin, mutta joudun maksamaan aika suuret maksut koko tästä transaktiosta ja lopuksi se ei kuitenkaan toiminut. Ehkä minä olen tyhmä kuluttaja, en tiedä. Mutta ongelmia kyllä on. Aina puhutaan siitä, että otetaan yhteyttä kansalaisiin. Tehdään sellaisia asioita, jotka ovat tärkeitä kansalaisille. Ja kyllä tämä minun mielestäni on sitä, tärkeä osa sitä. Tämä on oikein hyvä. Sähköinen kaupankäynti, Eikä minulla ollut aikaa kuulla mm, komissaari Kruusia, mutta kuten tiedätte, niin tämähän on yksi hänen prioriteeteistaan. Uskon, että tästä on hyötyä pk-yrityksille ja kasvulle Euroopassa, koska markkinat ovat pirstaloituneet niin, että ne ovat kovin kansalliset. Muutama kysymys konferaatille. Turvallisuus niille, jotka käyttävät järjestelmää. Henkilötietojen suoja ja millä tavalla se tarjotaan. Ja rakas kollegani tässä taustalla varmasti vielä tätä pohtii. Se on erittäin tärkeää, jotta tiedämme minkälaisesta tiedosta on kysymys, miten se erotellaan ja miten sitä käsitellään yrityksissä. Kustannusten avoimuus, mainitsitte myös sen. Se on mainittu myös tässä vihreässä kirjassa. Ja sekin on mielestäni erittäin tärkeää. Co-badging, eli että järjestelmää voidaan käyttää tehokkaammalla tavalla – Ai niin, ja juridinen tilanne tietysti, sehän täytyy mainita, että tässä on joku tietty juridinen ympäristö. Se, miten voidaan kiistellä siitä, jos väärinkäytöksiä esiintyy. Olen joutunut sellaisenkin kohteeksi, hyvä puheenjohtaja, mutta en paljasta teille, koska tapa, va, hävisin myös siinä tapauksessa. Lopuksi haluan sanoa, että jos onnistumme, ja tuen komission ponnistuksia tietysti, Ongelmia saattaa syntyä, jos Eurooppa jaetaan kahden vauhdin Euroopaksi tai mitä vaan. Osa Euroopasta, jolla on pääsy internetiin ja näihin palveluntarjoajiin, ja toisissa maissa toiset kansalaiset, joilla tätä ei ole. Siitä syystä minusta meillä täytyy olla tällainen rinnakkainen lähestymistapa, jossa käsitellään infrastruktuuria, digitaalia agendaa. Se voi olla hyväksi kasvulle Euroopassa. Se tarjoaa myös uuden luotettavan järjestelmän. Minä olen optimisti, joten edustaja Kofferati, luotan teihin. Luotan, että tästä tulee hyvä mietintö. Katson teidän tekstenne ja ehkäpä sitten esitämme jotain lisätarkistuksia varmasti lopuksi pääsemme hyvin laajapohjaisen konsensukseen. Kiitoksia. Well, I'm disappointed No, <clears throat> olen kovin murhissani olympiakokemustenne vuoksi, mutta tuskin voi järjestää teillä lisälippujakaan, mutta lähettäpä jotain tietoa minulle, niin yritetään jotain. Varmasti täällä on myös PayPalin edustajapaikalle, joka ottaa tämän tiedon huomioon, tai ehkä internetistä seuraa kokousta. Herra Engström. Thank you. Well, to start with, I, I'm most certainly... No, oikeastaan olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa, että se on tärkeä alue monista syistä. Varmasti tämä vain kasvaa kasvamistaan. Mutta minä ottaisin yhden asian esille, nimittäin meidän täytyy varmistaa, että meillä on eurooppalaista valvontaa tavalla tai toisella. Minä puhun tässä nimenomaan siitä, että täytyy varmistaa, että eurooppalaiset yritykset, järjestöt, yksityishenkilöt voivat käyttää järjestelmiä myös ulkomailla, ettei heitä estetä siitä. Siis tarkoitan Yhdysvaltoja ennen kaikkea. Wikileaks on tässä syynä. Ei ole mikään eurooppalainen järjestö, mutta olisi voinut olla. Wikileaks totta kai on riippuvainen avustuksista, lahjoituksista, sieltä se raha virtaa. Eri syistä USA-hallinto päätti heidän mahdollisuuksensa käyttää PayPalia, kun se on amerikkalainen, eikä kaikkia amerikkalaisia luottokortteja enää voi käyttää. Niinpä Wikileaksilla kävi kovin vaikeaksi saada mitään rahoitusta. It's, it's about the fact that this could happen to... No, ei ole kyse Wikileaksista, vaan se voisi tapahtua kenelle tahansa ja siinä ehkä ollaan kuitenkin rist, sukset ristiin menevät Yhdysvaltain kanssa. Se voi olla mikä tahansa. Jos ajatellaan Wikileaksia, niin tietääkseni ei ole mitään oikeudellisia menettelyä USAssa, vaikka olisi ollutkin, niin ei ainakaan täällä Euroopassa ollut mitään oikeudellista käsittelyä. Mutta tämä on kuitenkin valtavan tärkeä asia. Kun ajatellaan, että jos ei maa pysty hallitsemaan valuuttaa tätä maksujärjestelmää, niin ei se ole mikään maa enää. Miten se voisi täyttää tällaiset vaatimukset, että on edes YK on jäsen? E, no, ei minulla tässä mitään vastausta välttämättä ole kerrankaan, kerrankin niin päin, mutta halusin huomioida tämän puolen. Well, I'm sure that uh, Mr. Kof- No, herra Kofferati ihan varmasti kyllä kuunteli teitä ja odotamme mielenkiinnolla tarkistuksia, Herra Bilan. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitos puheenjohtaja. Voin pitkälti tukea kollegoita, jotka totesivat, että yhtenäinen eurooppalainen maksujärjestely olisi varsin tärkeä asia, kun ajatellaan tällaisia rajat ylittäviä maksuja. Ja ainoa eurooppalainen järjestelmä nykyisellään koskee näitä SEPA-siirtomaksuja. Ja SEPA-järjestelmä toimii melko hyvin ja olen itsekin usean otteeseen sitä hyödyntänyt. Mutta ongelmana on se, että kaikilla kansalaisilla ei ole riittävää tietoa asioista, eivätkä pankitkaan välttämättä rohkaise järjestelmän käyttöön ja monesti käytetään muita kalliimpiakin järjestelyjä. Tietysti, niin kuin Koferati totesi, turvallisuusaspektit ovat tässä olennaisen tärkeitä ja varmasti eh, hänen lausunnossaan juuri nämä turvallisuuteen liittyvät seikat tullaan hyvin nostamaan esille. Ja Puolan osalta voisin vielä todeta erään tärkeän seikan, eli nämä syntyvät maksut ei varmaankaan ole mitään äh, syytä näin suurille eroille, mitä tulee maksuihin. Puolaa pidetään erityistapauksena ja äh, esimerkiksi Mastercard-maksut ovat 1,62 prosenttia. Sitten Visa-kortti 1,6 prosenttia, eli Euroopan korkeimmista maksuista puhutaan. Nyt meidän mielestämme on jo aika saada aikaan jotain eurooppalaista lainsäädäntöä näissä kysymyksissä. Puolan lainsäädäntöt eivät ole yksin onnistuneet näiden kysymysten hoitamisessa ja toivottavasti tämä seikka myöskin huomioidaan lausunnossa. Kiitos. No niin, jos täällä vielä muita oli, herra Schwab kai oli yksi, joka halusi puhua. Schwab. Ja, vielen Dank, ähm, Kiitos puheenjohtaja. pidän näitä eh, näkemyksiä, jotka lausuntoon liittyen esitetty hyvänä, vaikkei vielä kirjallista esitystä ole saatukaan. Ja voin yhtyä siihen, mitä Arias esitti. Tämä on yksi ydinkohtia, kun sähköistä kauppaa ryhdytään eh, säätelemään. Ja tärkeää on myöskin kiinnittää huomiota valvontaan, eli valvontaa tarvitaan näissä maksujärjestelyissä. Ja vihreän kirjan liittyen eräs seikka nousi mieleen, en tiedä onko se jäänyt ilman huomiota, mutta komissio voi varmasti täsmentää. Eli kun luottokelpoisuutta tarkistetaan maksua toteuttavan henkilön osalta, SUFA esimerkiksi Saksassa valvoo ja katsoo, että tämä ei kuitenkaan esiin nousisi. Ja tämä on yksi ongelma rajat ylittävissä maksuissa, miksi luottokortit eivät varsin usein tällaisissa yhteyksissä toimi. Ja olisinkin kysynyt komissiolta, missä vaiheessa tähän aiotaan puuttua. Ja sitten vielä toteaisin, että kuluttajasuojadirektiivi sikäli, että tässä on nyt jonkin verran lisätty luottamusta digitaaliseen kaupankäyntiin, mutta ei vielä tietenkään riittävästi. Ja tämä luottokelpoisuus, miten se tarkistetaan, kysyisin tätä komissiolta, jos digitaaliset maksut mahdollistetaan, niin silloin tulee voida olla mahdollista myöskin digitaalisesti tarkistaa henkilön luottokelpoisuus. Eli tässä en näe mitään ristiriitaa vihreän kirjan tiimoilta. Kiitos. Niin. Haluaako joku muu kommentoida? Jos ei, niin Philippe Lepel, tervetuloa. olette aika tiuhan tahtiin täällä. Haluatteko lyhyesti puhua tästä, kun tämä nyt on vihreä kirjakin, niin olisi kiva kuulla, mikä on kuulemismenettelyn aikataulu miten se liittyy niihin tietoihin, joita olette jo saaneet. Tämä kuuluu ekonvaliokunnan reviirille. Tämä kirje tuli tammikuussa. Olisi hauska kuulla, miten tämä tähän kuulemiseen sopii. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, ehkä voisin kertoa teille myös tästä aikarajasta Julkinen on päätetty. Me saimme noin 300 vastausta eri sidosryhmiltä. Ja tällä hetkellä tarkastelemme noita saatuja vastauksia. Pidimme juuri julkisen kuulemistilaisuuden juuri äskettäin perjantaina. 400 osallistujaa kaikilta eri puolilta kuluttajajärjestöistä, julkisten viranomaisten edustajia ja muita. Eli tällä, vielä, tällä kertaa vielä sulattelemme kaikkea tätä valtavaa tietomäärää. Uh... Ehkäpä tämä sirinä tulee mikrofonista. Niin, analysoimme edelleenkin tätä tietomäärää, mutta tavoitteenamme on antaa ennakkonäkemyksiä sen suhteen, mitä prioriteettitoimia ryhdymme tekemään. Ja tästä kerromme ennen heinäkuun loppua. Vaikuttaa siltä, että jos parlamentin tavoitteena on ottaa kantaa ennen heinäkuun loppua, niin olemme edelleen sellaisessa tilanteessa, että voimme sen ottaa huomioon. Jos ei, niin silloin meillä on edelleen joustavuutta kesän jälkeen, koska käsittääkseni se indikaatio kaataisimme kesäkuussa, äh, heinäkuussa olisi sitten tällainen yleinen. Se siis tästä aikarajasta. No sitten ne kysymykset, jotka Koferati ja varjoesittelijät ovat ottaneet esille, ne ovat kaikki tärkeitä. Tässähän me katsomme maksumarkkinoiden lisäintegrointia eurooppalaisella tasolla samalla tavalla kuin tehtiin suorien, suorien maksujen ja luotonsiirtojen kohdalla. Tämä mahdollistaa sen, että kuluttajalla on enemmän valinnanmahdollisuuksia ja maksuu palveluntarjoajien välille syntyy enemmän kilpailua. Myös turvallisuus paranee. Mahdolliset edut ovat huomattavia. Samalla haasteet ovat suuria. Ja näihin juuri vihreä kirja pureutuu. Se luetteloi useita mahdollisia integraation esteitä, tämänhetkisten maksumarkkinoiden ongelmat kansallisella rajoilla, uusien mukaan tulijoiden pääsy uusille markkinoille, se, että on syntymässä uusi yleiseurooppalainen luottokortti tai käteismaksukortti, eri bisnesmallien edut ja haitat, ja sitten maksupalveluiden avoimuus, hintojen avoimuus, on jotain piilokustannuksia, joista myyjät ja asiakkaat eivät ole usein tietoisia. Pyritään lisäämään avoimuutta esimerkiksi käyttämällä maksuissa erilaisia mekanismeja silloin, kun maksut eivät ole riittävän tehokkaita. Tämän lisäksi otan esille standardisointikysymys kysymys ja maksujen turvallisuus. Myös tietosuojakysymys on tärkeä. Vihreässä kirjassa otetaan esille lopuksi. SEPA-alueen hallinnointikysymys on tuli jo esille tässä parlamentissa, kun hyväksyttiin tai kun te harkitsitte SEPA-asetuksen hyväksymistä ja komission silloin sanoi, että se tarkistaa vuoden loppuun mennessä SEPAn hallinnoinnin ja yhdessä EKPn kanssa nyt sitä työstämme ihan vain teille tiedoksi, niin aiomme pitää tällaisen teknisen työpajan ensi viikolla, jossa käsitellään SEPA-hallinnointia, kun pyritään viemään eteenpäin näitä kysymyksiä. Enpä sano enempää. Siis tässä nyt todennäköisesti siis heinäkuun loppuun mennessä edetään. Ja tietysti odottamme parlamentin kantaa päätöslausumaa tässä asiassa, koska se on tärkeää. Ja on tärkeää, että siinä myös hyödytetään sähköistä kaupankäyntiä. Tämä on sellainen kysymys, jonka monet edustajat ottivat kysyä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Herra Koferaatti, onko teillä jotain muuta sanottavaa? Esittävän aikataulu vaikuttaa niin. Ei se nyt vastaa komission aikataulu, mutta kai tässä selvitään sen kanssa. Eiköhän se ole järkevää, vaikkakin siinä joudutaan tekemään vielä töitä varjoesittelijöiden kanssa. Grazie. Niin. Aikataulu on tiukka, se on totta. Mutta ehdotus, jonka esittelin, lähtee liikkeelle siitä, että Ekon valiokunta syyskuussa ilmeisesti äänestä tuskin ennen sitä. Ja tämän vuoksi ajattelin, että meidän voisi olla hyvä äänestää syyskuun alussa, jotta sitten voisimme Ekon valiokunnalle tekstin esittää ajoissa. Se voisi siihen tutustua ja mahdollisesti hyödyntää omassa esityksessään kuitenkaan heinäkuun lopun ja syyskuun alun välillä ei paljoakaan aikaa ole. Senhän tiedämme. Ja ehkä tällä tavalla voitaisiin lähteä liikkeelle tästä esitetystä aikatauluehdotuksesta. Eli on muistava kuitenkin se, että tällä välin tarkoitus olisi pitää kokous heti siinä vaiheessa, kun teksti on saatu, jotta voidaan eh, heidänkin kanssaan eh, syventävää keskustelua käydä. Ja omassa valiokunnassamme myöskin. Ja olisin vielä erään seikan tässä esiin tuonut. On hyvä, että tässä jo sisällöllisesti tarkasteltiin näitä kysymyksiä ja tulen huomioimaan esiin nostetut seikat, mutta tässä puhutaan varsin herkkäluontoista ja silti tärkeistä kysymyksistä, ei pelkästään kun puhutaan kansalaista, vaan myöskin unionin talouksista. Tehokkaat maksujärjestelmät ovat eh, tärkeä asia, eh, takaavat tietyn myönteisen dynamiikan eh, talouden toiminnalle. ei pelkästään kun puhutaan PK-yrityksistä, vaan myöskin kun puhutaan ihan yksittäisten ammatinharjoittajien toiminnasta. Ja on erittäin tärkeää, että ponnistelemme, jotta näissä kysymyksissä saadaan aikaan myönteinen lopputulos. Ja tämä harmonisointikysymys ja valvontakysymys ovat tärkeitä. Ne on nostettava esille. Tässä ei voida lähteä liikkeelle siitä, että eh, kukin jäsenmaa hoitaa omalla tavallaan nämä kysymykset. Se ei enää riitä koska tällä saattaisi olla negatiivista vaikutusta myös kilpailumekanismeihin. on ajateltava eh, loppukäyttäjiä. Tässä ei puhuta pelkästään pankeista, vaan monista muistakin kauppaa harjoittavista vaikuttavista toimijoista. Ja meidän on kiinni pidettävä näistä kysymyksistä, koska näissä on todellakin edettävä. Did you just want to say äh, Rapelle jotain aikataulusta. Niin, aikataulusta olisi pitänyt vielä sanoa. Olen pahoillani, että jää sanomatta, että jos jotain konkreettisia tehdään, niin Vasta se tulee ensimmäisellä vuosineljänneksellä huomenna ihan logistista syistä, niin että tästäkin ehkä on teille jotain hyötyä. Okay, well I... No niin, selvää. Me toteutamme teidän esittämänne aikataulun. Varjoesittelijät varmasti myös pyrkivät siihen suuntaan, koska kuulemismenettely on lähes saatettu päätökseenkin, niin meidän täytyy saada ajatuksemme ekonvaliokuntaan. valiokuntaan niin, että annetaan myös markkinanäkökulma ja palata näihin asioihin, joita kollegat ovat esille. Kiitoksia, herra Kofferaatti. Ja nyt viimeisen kohtaan ennen koordinaattorikokousta, jos mahdollista, niin ihan lyhyesti vain tästä, koska varmasti tästä voimme puhua myöhemminkin enemmän. Tämä lausunto menee ITREen. Tässä muutetaan nyt voimassa olevaa direktiiviä liittyen julkisen sektorin alussa olevien tietojen uudelleenkäyttöön. Ei se ole mikään uusi direktiivi, vaan muutetaan siis nyt voimassa olevaa direktiiviä Kyllä siinä on sisämarkkinaulottuvuuttakin on. Hanslik kai meitä johdattelee valmistelija Andrzej Zaskowski puolesta Weiler, Hatsimarkkaakis ei ole, katsotaan kuka täällä nyt on varjoista. Verhehalo puhun, Engströmkin on paikalla, minäkin olen tässä varjostamassa. Onko vielä joku muu? Niin de Jong tietysti. Dennis, niin aina ohitan sinut, mutta no selvä. Kyllä, Savinikin on täällä. No, aloitellaanpa. Margurata. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä olen täällä Traskovskin sijaan tänään. Hän ei valitettavasti päässyt tänne paikalle. Hän on Yhdysvalloissa. Itävaliokunnan töissä. Mutta minulla on hänen asiakirjansa tässä edessäni. Kysymys on direktiivistä ja siitä, millä tavalla käytetään julkisen sektorin hallussa olevien tietoja, tietoja uudelleen. Julkisen sektorin tietojen saanti ei ole säänneltyä ja ei ole sanottu minkälaisia asiakirjoja tulisi saattaa esille. Ja siinä ei puhuta myöskään siitä, minkä tyyppistä tietoa tietyn jäsenvaltion pitäisi tehdä julkiseksi. Tämän seurauksena joissakin jäsenvaltioissa uudelleenkäyttö kulkee samaa polkua kuin muun tiedon uudelleenkäyttö ja taas joissain jäsenvaltioissa nämä kysymykset ovat erikseen säänneltyjä. Ja juuri tässä kohdin direktiiviä on erityisesti muutettu. Tällä hetkellä EU-lainsäädäntö on ottanut käyttöön minimiharmonisoinnin kaupallisiin käyttöihin, käyttötarkoituksiin. Ja tässä myös mainitaan se, että asiakirjat tulisi olla saatavissa myös sähköisessä muodossa, mutta vain silloin, kun se on asianmukaista ja mahdollista. Uudistuksen tavoitteena on yleismuutos, jonka mukaisesti kaikki asiakirjat jotka julkaistaan julkisen sektorin instituutioiden toimista, niitä käytettäisiin lisää eri tavoitteisiin, joko kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Edellyttäen, että teolliset tekijänoikeudet eivät niitä suojaa. Lisäksi uudistus laajentaa direktiivin soveltamisalaa niin, että museot, kirjastot ja arkistot sisällytettäisiin sen piiriin. Siinä myös mainitaan tietojen saanti niin, että ne voisivat olla koneluettavia. Tämän seurauksena on se, että tietojen saanti olisi helpompaa mahdollisille käyttäjille. Maksimikustannukset mainitaan myös julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytölle. Ja nämä ovat kustannuksia, jotka liittyvät tietojen uudelleenkäyttiin. Lisäksi se, mikä on sitten Traskovskin esittelemme kanta tässä kysymyksessä, niin kun katsotaan me, asiaa meidän valiokuntamme näkökulmasta, IMCO-valiokunnan näkökulmasta, niin direktiivi on äärimmäisen tärkeä eurooppalaisille kuluttajille, mutta varsinkin yrittäjille EU-ssa. Ja siitä syystä nämä kysymykset ovat erityisen tärkeitä esittelijälle. Se formaatti, millä näitä tietoja tarjotaan, on erittäin tärkeä. Niille tulisi myös sisältää tällainen vastavuoroinen ominaisuus niin, että tietoa voidaan hyödyntää uudelleen niiden ohjelmiston avulla, jotka on saatavilla ilman, että suositaan jotain tiettyä yhtä yksittäistä ohjelmistotuotetta. Kun puhutaan kustannuksista, jotka kohdistuvat julkisen sektorin instituutioihin, niin tämä tulisi tehdä aivan selväksi, niiden taso tulisi määritellä. Kun puolestaan puhutaan tästä erityistä kohdasta, niin esittelijä on sitä mieltä, että museot, kirjastot ja arkistot pitäisi eri, eriyttää tästä käsittelystä. Kolmanneksi Silloin kun se on tarpeen, niin standardilisensointi ja avoin lisensiointi internetissä pitäisi ottaa käyttöön. Neljänneksi käytännön tiedot, jotka liittyvät jäsenvaltioihin, pitäisi tehdä tunnetuksi onlineena. Esittelijä samalla vastustaa sitä, että vahvistetaan byrokraattisia esteitä ja luodaan uusia elimiä, jos se on komission tavoite. Esittelijä on samaa mieltä siinä, että että kansallisella tasolla on oikeita juridisia yksiköitä, jotka voivat näitä ongelmia käsitellä. Eli se oli siis esittelijä Troskovskin näkemys asiasta. Mielelläni kuuntelisin nyt esittelijöiden kantoja ja välitän ne sitten Traskovskille edelleen. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia kovasti. Weiler ensinnä. We'll need to speed up a because we do have... Täytyy nopeuttaa, kun koordinaattoritkin vielä ovat tässä edessä, mutta teistä se kiinni on. Ich, ähm, kann es... Niin voi puhua lyhyesti. Kun tutustuin asia kirjan, niin ymmärsinkin, että emme olisi tässä äh, pääroolissa, vaikka sitä aluksi kuvittelinkin. Kuitenkin on hyvä, että tällainen pieni uudistus nyt on esillä komissiossa, koska vuoden 2003 eli nykyisen direktiivin jälkeen on nimenomaan näissä digitaalisissa kysymyksissä tapahtunut kovin paljon. Ja tiedot, joita eh, julkiselta salalta kerätään, jotka suurimmalta osaltaan eivät ole eh, luottamuksellisia, voidaan eh, tehdä avoimiksi. Tässä tarvitaan siis avoimuutta. Ja komission analyysi osoitti sen, että joidenkin maiden tilanne vuodesta 2023 tähän päivään on parantunut. Ranska, Englanti, Tanska ovat näitä ja oman maani osalta voin myöskin samaa todeta, vaikka vastustuskin varsin kovaa on. Ja e, kansalaisjärjestöissä e, varsin e, sitkeä, nihkeä kanta otetaan näihin kysymyksiin monesti, mutta parannusta on tapahtunut. Ja mielenkiintoinen aspekti tässä liittyy rajat ylittävyyteen, eli ei puhuta pelkästään kansalliselta kannalta, vaan myöskin eurooppalaisittain tästä asiasta. Ja komission esittämä tietynlainen harmonisointi e, e, yhdenmukaistaminen soveltamisalan osalta on hyvä lähestymistapa ja tasapaino julkisen hyödyn ja toisaalta eh, henkilökohtaisen tietojen suojan osalta edelleenkin säilyy. Tässähän myöskin ehdotettiin sitä, että jotkut eh, tiedot voitaisiin anonymisoida siinä vaiheessa, kun ne julkaistaan. Ja tässä tietysti tekijän oikeus- ja suojakysymykset on huomioitava. Valiteltavaa kuitenkin on, että eh, näinkin eh, tärkeässä kysymyksessä ei ole otettu yhteyttä tietosuojan valtuutettuun, vaikka eh, hän on laatinut varsin kattavan raportin, joka tuntuu jopa mielenkiintoisemmalta kuin komission analyysi. Tässä 73 kohdassa on tehty parannusehdotuksia Libe-valiokunta on ehkä näistä vastuussa, mutta mielellään itsekin tutustuisin lähemmin tähän raporttiin. Ja en tiedä, olisiko mahdollista pyytää, että esitellä kääntyisi eh, asiasta vastaavan valiokunnan puoleen ja pyytäisi, että saataisiin sitten käännökset mahdollisesti myöskin tästä tietosuojavaltuutetun raportista ja muut seikat, jotka esiin nostamme tietosuojakysymyksiin liittyen ja toisaalta tietojen hyödyntämisen liittyen eh, tulevina eh, muutamana vuotena. On selvää, että näitä kysymyksiä muitakin vielä esiin nousee. Tästä olisi näitäkin ajatellen hyötyä. Eli kannattaisi varmasti eh, hyödyntää tätä ja käännättää myöskin tämä tietosuojavaltuutetun raportti. Tässä myöskin mainitaan mahdollisuuksista, joita tiedot eh, tarjoavat esimerkiksi sisämarkkinoista tai pk-yrityksistä puhuttaessa, mutta eh, huomioidaan myöskin mahdolliset väärinkäytöksen mahdollisuudet. ja varmasti eh, on pyrittävä tältäkin osin tasapainoiseen esitykseen. Tässä nyt on 90 eh, vuotta vierähtänyt ja hyvä on eh, hieman tarkistaa esitystä, koska muutoksia on tapahtunut, mutta uudet aspektit ja uudet riskit myöskin tulee tässä yhteydessä huomioida. Um, it's actually, for a matter of information, it's actually the... Niin, aika paljon tässä tietoa on Siinä oikeastaan on ITRE-valiokunta tässä toimivaltainen. Se kuuluu heille informaatiotekniikan vuoksi. Aika omituista, mutta niin se vain menee. Minä työstin 2003 ITRE-valiokunnassa. Kuka seuraavana? Hatsumar kaksi ei paikalla. Engström ja Ryyle. Ryyle. Äh, vielen Dank. Ich möchte mich bei Frau Hanslik... Haluaisin kiittää äh, äh, äsken tehdystä alustuksesta esittelen nimissä. Ja vaikuttaa siltä, että voin tukea kokonaisuudessaan esitystä. On hyvä, ettei mitään uutta byrokratiaa olla laatimassa uutta sääntelyviranomaista, vaikka se varsin muodikas ilmiö onkin. Komission kannattaa katsoa, minkä tyyppisiä byrokraattisia kustannuksia tästä kaikesta syntyisi jäsenmaille. Ja toisaalta on muistettava, että eh, kriisin aikoina kannattaa miettiä kahteen kertaan tämän tyyppisiä esityksiä. Ja niin kuin Weiler totesi, Minunkaan mielestäni komissio ei vaikutusten arvioinnissa ole riittävän hyvin huomioinut tietosuojavaltuutetun esitystä, vaan onkohan tämä tehty ihan tietoisesti tähän törmää aina uudelleen ja uudelleen ja tämän tyyppisissä kysymyksissä e, olisi kyllä e, kysyttävää myöskin tietosuojavaltuutetun kantaa. Ja niin kuin Weiler totesi, tästä saattaa olla suurempikin hyöty kuin itse vaikutusten arvioinnista. Eli ehkä valiokuntamme voisi kysyä komissiolta, miten se aikoo tällaisessa tilanteessa toimia, minkä tyyppinen strategia komissiolla on käytössään, kun se tämän tyyppisiin kysymyksiin tarttuu. Kiitos. En tiedä, mihin viittasitte. Kyllä tämä tietoisuuden valtuutetulta on lausunto, ainakin minun kansiossani. Siis täytyypä jakaa tämä. Ei tässä oikeastaan mitään uutta ole näiltä osin. Kuten kollegat totesivat, että tämä on jo pitkään käsitelty. Herra De Jong, nyt täytyy kyllä ruveta nopeuttamaan, koska koordinaattorit ovat jo hieman malttamattomia. Ehkä haluat jotain sanoa? Yeah, I think that, that, uh... Niin, puheenjohtaja. Ehkä minunkin kannattaa jotain sanoa, mutta puhun hyvin lyhyesti. Aivan kuten toisetkin, minun mielestäni tämä komission ehdotus on kuitenkin liian byrokraattinen. Se on yksi asia ja toinen on oleellinen asia. Minun mielestäni ei ole mitään etua siitä, että laajennetaan soveltamisalaa koskemaan kirjastoja, museoita ja sen kaltaisia. Se on pelkästään suuri hankaluus, kun joka tapauksessa joudutaan tekemään säästöjä. Nehän haluavat nimenomaan jo levittää tietoa. Silloin niin täytyisi pitäytyä myös näissä säännöissä. Tämä on sellainen huono asia. Komissio esittää sellaisen ehdotuksen, jonka mukana tulee vain uusia sääntöjä ja silloin kustannukset vain nousevat jäsenvaltioille. Ja viimeinen kohta, jonka haluan vielä ottaa esille ja korostaa. Kysymys on kaikesta tiedosta, joka on julkista, jota voi pyytää esimerkiksi julkiselta viranomaiselta. Mutta jos kaikki tämä tieto saatetaan sitten helposti saataville, niin se on ihan toinen kysymys. Siitä syntyy paljon kustannuksia. Tiedän ihan kokemuksesta, että mielellämme kansallisella tasolla käsittelemme tietoa, mutta se kuitenkin vaatii paljon työtä, jos sitä halutaan oikein järjestelmällisesti tehdä niin siihen liittyvät suuret kustannukset. Ja tietysti tämä näkökulma sitten näinä säästön aikoina on erityisesti otettava huomioon. Yes, Kyllä. Muutama lyhyt sana minultakin, kun olen tätä aikaisemmin käsittely. No ensinnäkin on kovin rohkaisevaa, että nyt laajennetaan soveltamisala. Olen tässä siitä eri mieltä De Jongin kanssa. Tässä on tullut aika suuri muutos asenteissa julkisiin tietoihin. Nyt on huomattu, miten paljon niillä arvoa ehkä on. Ja myös, että tässä oikeastaan luodaan reaalitaloudessa työpaikkoja. Ajatellen kulttuurilaitoksia, niin maksujärjestelmä on hiukkasen erilainen. Nythän on niin, että ainoastaan Kai tässä on kaupallista arviakin, että ainoastaan omakustannushintaan tätä toteutetaan, mutta ainakin, että tietoa voitaisiin käyttää ammatillisesti hyväksi. Myös mitä voidaan hyödyntää uutta tekniikkaa kulttuurilaitoksessa. Kaikki eivät ole ehkä siihen tottuneet, mutta tästä tulee myös tuloja heille. Ja jatkossa se on varmasti tarpeen. Olen samaa mieltä kollegojen kanssa, jotka totesivat, että mahdollisimman vähän virkavaltaisuutta – miten vain mahdollista. On joukkomaita, joissa on jo tämän tyyppisiä laitoksia julkista tietoa varten, joiden kautta voidaan myös riippumattomasti valvoa tiedon luovuttamista. On erittäin tärkeää, että mitä Euroopan tasolla jotain tehdään, niin se perustuu oikeasuhtaisuuteen. Kukin maa kuitenkin tekee mitä lystää perinteiden pohjalta, mutta noin periaatteellisesti kyllä on pakollinen ö, uudelleenkäyttövelvollisuus. Herra Svetterer on tuttu henkilö tällä saralla on tehnyt monta vuotta hänen kanssa yhteistyötä. Haluatteko jotain sanoa lyhyesti ennen kuin päätämme tämän käsittelyn? Uh, thank you, Kiitos komissio nyt mielellään kuuli tämän varsin myönteisen lähestymistavan, jonka esittelijä ja varjoesittelijät ovat tähän asiaan ottaneet. Ja toivottavasti kun asiaa vielä käsitellään, onnistumme vakuuttamaan teidät näistä esiin nostetuista seikoista myöskin esimerkiksi byrokratiasta. Totesitte, että esittäisimme sellaista, vaikka tässä ei mitään uutta ollakaan rakentamassa ja yksityissektoristahan tässä kyse on, jota kovastikin esittämämme lähestymistapa tyydyttää se ehkä hieman vähemmän mutta kuitenkaan kovinkaan paljon hallintokustannuksia tähän ei liittyisi. Haluamme vain varmistua siltä, että kaikki toimivat samalta lähtöviivalta, varsinkin kun puhutaan tästä asiasta, joka tarjoaa paljonkin potentiaalia ö, ajatellen ö, kasvua ja uusia työpaikkoja ö, melko ö, alhaisin kustannuksen. Eli katsoisimme, että tämä on tärkeä asia näin ollen. Ja toivomme todellakin, että voimme esittää uusia määräyksiä, mitä tulee uudelleen käyttöön julkisesti kerättyjen tietojen osalta. Ja tästä katsomme syntyvän sekä sosiaalista että taloudellistakin hyötyä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Anteeksi, että olen patistanut sanaisuutta. No me odotamme mielenkiinnolla lausuntoluonnosta 13. toukokuuta. Silloin sitä kesti 29. päivän määräaika. Tarkistuksen jättämisellä äänestetään sitten syyskuussa. Mutta huomatkaa, että vaikka nyt ei ollut aikaa käydä läpi vaikutusten arviointia, niin Itressä se kyllä on esitelty. Tästä on kalvojakin, jos haluat tutustua taustatietoon, niin olkaapa hyvät. Rova Harslik, ehkä voimme nyt päättää tämän, ei kai sinä mitään ole hänen kulmastaan. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluan kiittää kovasti teitä Troskowskin nimissä. Kiitän kaikista kommenteista. Jotain saanut komissiolta ja varjoesittelijöiltä. Ja kun kuuntelin varjoesittelijöitä, niin näin ja olen vakuuttunut siitä, että pääsette kyllä yhteisymmärrykseen. Se, mikä tästä mietinnöstä tulee ulos, on sitten hyödyksi kaikille. Jään odottamaan hedelmällistä yhteistyötä. Niin voin sanoa tässä vaiheessa. Kiitoksia. Kiitos. No niin, näin Nämä asiat on käsitelty tältä päivältä nyt koordinaattorit. Ne, jotka eivät ole koordinaattoreissa mukana, niin pyytäisin, että lähti sitten salista, koska tämä on suljetun no ovin. Niin, kiitoksia kovat siitä tulitte. Seuraava valiokunnan kokous on toukokuun lopulla 31. päivä toukokuuta keskiviikko ja torstai. Hauska nähdä silloin. Yes.